So dear colleagues, hyvät kollegat, tervetuloa yhteisparlamentaariseen kokoukseen, jonka talousasioiden ja raha-asioiden valiokunta järjestää. Toivotan tervetulleeksi kaikki edustajat kansallisista parlamenteista. Muistutaan, että viime vuosina Ekon valiokunta on ollut hyvin aktiivinen. Se on yrittänyt varmistaa, että taloushallinnon uudistukset EU-ssa saavat liitteekseen demokraattisen vastuuvelvollisuuden myös, mikä tarkoittaa tehtäviä sekä Euroopan että kansallisille parlamenteille. On miellyttävää, että olette täällä vieraina ja osallistutte keskusteluun, teette konkreettisen tästä parlamenttien välisestä yhteistyöstä, jossa halutaan parantaa parlamenttien roolia taloudenhallinnossa EU:ssa. Kuten tiedätte, meillä on kaksi osaa kokouksessa. Seuraava tai ensimmäinen koskee web-toimien seurantaa ja toinen on pankkiunionin tila. Haluan toivottaa tervetulleeksi myös herra Tuur Elsinkan, joka on äh, raha-asioiden valiokunnasta Alankomaiden senaatista. Hän on yhteispuheenjohtaja. Sitten Martin van Brochen, joka on myös Alankomaiden senaatista, joka on sitten puheenjohtajana toisessa osuudessa. Haluaisin kertoa teille, että nyt kun osallistujia on niin paljon, niin todennäköisesti kaikki eivät saa puheenvuoroa. Ja etusijalla on se, että mahdollisimman monet kamarit, jotka haluavat osallistua keskusteluun, niin voivat tehdä. Kukin kamari saa kaksi minuuttia puheenvuorolle. 20-25 puheenvuoroa yhteensä. Tietysti tätä nyt voidaan justeerata sen mukaan, miten keskustelu sujuu puheenvuoropyyntökortit ovat valmiina istuntosalissa sekä Euroopan että kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka haluavat osallistua keskusteluun pyytää puheenvuoroa, voivat täyttää ne. Yritämme tietysti käyttää joustavasti näitä lomakkeita tai kaavakkeita. Kolme kansallisista ja sitten aina yksi Euroopan parlamentista. Mutta katsotaan, miten keskustelu sujuu. Aloitetaan ensimmäinen osuus verkkopohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen eli BEPS-toimien jatkoseuranta. Muistan, että, että nyt kolmatta kertaa meillä on yhteiskeskustelu veroasioista. Kaksi vuotta sitten keskustelimme ALV-järjestelmästä ja sitten viime vuonna keskustelimme veropetoksista, veron välttämisestä ja aggressiivisesta verosuunnittelusta. Erityisesti siinä taustalla oli olivat niin kutsutut league paljastukset Sen jälkeen on paljon tapahtunut. USD on antanut omat, OECD on antanut omat suosituksensa pepsilmiöiden torjunnasta ja Komissioltakin on tullut veron torjuntapaketti, johon kuuluu BEPS-ilmiöiden torjuntadirektiivi ja sitten siihen kuuluu myös automaattisesti lähetettävät eh, maakohtaiset raportit. Sen vuoksi keskustelua käymme ajankohtaisella hetkellä. Kansallisella parlamentteilla on merkittävä osuus, kun ne myöskin säätävät verolakeja myös BEPS-ilmiöiden torjunnassa. Meidänkin parlamentti tekee työtä tältä osin. Haluan äh, toivottaa tervetulleeksi Elailama Suurin, joka on äh, verotuksen erityisvaliokunnan puheenjohtaja, joka nyt tekee hyvin poikkeuksellisella hetkellä töitä, yrittää saada puhtia tämän alan toimiimme. Kuten saatatte tietää, olemme siis perustaneet erityisvaliokunnan, joka käsittelee juuri tätä asiaa. Tietysti tavanomaisen lainsäädäntötyön lisäksi Ekon rahasioiden valiokunnassa. Olemme onnekkaita, että keskuudessamme on Valeri Mutuaje, joka on veroasioiden päätöstöjohtaja komissiosta, ja Caroline Malcolm, joka on veropolitiikan ja hallinnon keskuksen neuvonantaja OECDstä. Voin aloittaa. Annan puheenvuoron. Vai hetkinen, jos kollegani haluaisi sanoa muutaman sanan ennen kuin annan teille puheenvuoron. Oh, thank you. Um, I will... Kiitoksia. Yritän antaa puheenvuoron mahdollisimman monille, mutta tähän siirrytään sitten vasta sitten, kun on nämä johdannut kuultu. Odotan mielenkiinnolla tätä keskustelua myös. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan roolin ominaisuudessa. Olen tyytyväntä täällä järjestämään tämän istunnon Euroopan parlamentin kanssa ja nyt annan puheenvuoron teille takaisin. Oh, first... Kiitos. Ensimmäinen puhuja on Caroline Malcolm veropolitiikan ja hallinnon keskuksesta OECDstä. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. I'd like to uh, firstly just thank you. Kiitoksia ja kiitoksia siitä, että pääsin tänne paikalle tänään, kuten mainitsitte. Tämä on erittäin tärkeä aika, jolla voimme keskustella BEPSin täytäntöönpanosta. Me teimme näin jo lokakuussa, kun meillä oli 20 erilaisen toimen paketti. Ja nyt puhutaan niistä nyt. mainen tulee todellakin keskittyä täytäntöönpanoon. Mutta ennen kuin ryhdyn käsittelemään itse pakettia, niin kannattaisi pohtia sitä, miksi BEPS-hanke on ollut niin kriittinen sen suhteen ja tärkeä niin suhteen, että on voitu saada aikaiseksi kansainvälisiä sääntöjä aikaiseksi ja päivittää niitä myöskin tälle vuosituhannelle. Se on ollut yksi näistä BEPSin perustavista periaatteista. Millä tavalla voidaan varmistaa se, että nykyaikaisessa taloudessa luomme arvoja ja ne rinnastetaan sitten verotoimenpiteisiin. Miksi? Se on sitten niin tärkeä se siitä syystä, että siinä on yhdistetty tasa-arvoisella tavalla kaikki G20-jäsenet keskustelemaan verotusperiaatteista. OECDllä on standardi tässä suhteessa, mutta nykyaikaisen talouden realiteetti on se, että meidän täytyy katsoa paljon enemmän globaalista lähennystapaa, jotta nämä säännöt olisivat tehokkaita. Hyvin pitkälle nähdään se, että säännöt eivät sovi eri maiden välillä yhteen. Ja meidän täytyy myös päivittää kansainvälisiä säännöksiä sen mukaan, mitä nykyaikainen talous tarvitsee. Tämä on erittäin kattava hanke ja ensimmäistä kertaa OECD työsti sitä tällä tavalla. Se oli menestyksellinen, jotta päästäisiin konsensukseen 15 eri toimesta, 54 maan kohdalla, jotka olivat mukana. Samanaikaisesti se merkitsi myös tärkeää askelta eteenpäin, koska yksi sitä kritiikistä, mitä kuultiin tätä hanketta kohtaan, kun sitä kehiteltiin viimeisen kahden ja puolen vuoden ajan, oli se, että se on hyvin monimutkainen, nämä ovat hankalia asioita, pitäisi jättää järjestelmä sellaisekseen. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kun meillä on nämä BEPS-lopputulokset, niin vaihtoehtona ei suinkaan ollut status quo, vaan vaihtoehtona beps olisi ollut se, että jokainen maa olisi edistynyt omalla tavallaan ja käsitellyt näitä kysymyksiä, joista on tullut valtava kuuma peruna vuoden 2012 jälkeen. BEPS-hanke siis on mahdollistanut sen, että olemme voineet pureutua näihin kysymyksiin ja näihin verotussäännöksiin ja porsanreikiin, jotka mahdollistavat kansainvälisen veronkierron ja käsitellä niitä järjestelmällisellä, johdonmukaisella ja globaalilla tavalla. Toinen mielenkiintoinen osa tätä hanketta on ollut sen neuvoantava luonne. Siinä mukana eivät ole olleet pelkästään nämä 44 maata, jotka ovat olleet kehittelemässä sääntöjä, vaan olemme myös konsultoineet 120 ähm, oikeustoimivaltaa. Meillä on ollut alueellisia neuvonpitoja, myös muu, muut 14 maata ovat olleet mukana näiden säännösten kehittämisessä, ja ne ovat edustaneet kaikenlaista taloudellista kehitystä. Siitä syystä kyseessä on ollut erittäin tärkeä hanke sen suhteen, että on laajennettu keskustelua pidemmällekin kuin OECD. Olemme myös käyneet paljon neuvotteluita elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja tästä on varmasti hyötyä nyt, kun siirrytään täytäntöönpanon vaiheeseen, koska kyseessä on ollut tilanne, jossa elinkeinoelämä on ollut voimakkaasti mukana muokkaamassa näitä sääntöjä. Olemme saaneet aikaiseksi tämän sitoutumistaakan ja tehokkuuden välisen tasapainon. Ennen kuin käyn käsittelemään itse pakettia, haluaisin mainita myös sen, miten laaja-alainen tämä paketti on. Monet näistä alueista, joita olemme työstäneet, ovat kattaneet sellaisia alueita, joissa OECD on työskennellyt aiemmin. Esimerkiksi siirtohinnat tai verosopimukset. Olemme puhuneet myös useista alueesta, jota on puhuttu EUn verokiertopaketissa, joka käynnistettiin viime, vuonna, äh, viime kuussa säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi koron vähennyskelpoisuutta ulkomaisia yrityksiä. Ja nämä ovat selkeä askel eteenpäin. Vaikka maat ovat suvereneja verokysymyksissä, kuitenkaan ei saada käyttöön mitään tehokasta kansallista politiikkaa ottamatta huomioon sitä, mitä ympäristössä tapahtuu. Tästä syystä mielestäni paras hanke on ollut nimenomaan se, että kaikki tekijät ovat olleet mukana, EU ja rahoituskysymyksiä käsittelevä, käsittelevät tahot. Nyt kun, käsit, nyt kun katsomme tätä pakettia niin, ja siirrymme täytäntöönpanoon, niin siihen haluankin keskittyä tänään. Hyvä tapa pohtia tätä BEPS-hanketta ja sen toimenpiteitä on jakaa se toimenpide ryhmiin. Ja se ehkä ottaa myös lainsäädäntöä, lainsäätäjiä pohtimaan näitä prioriteetteja ja katsomaan sitä, millä tavalla täytäntöönpano tapahtuu. Mitä itse paketista löytyi? Ensinnäkin meillä oli nämä minimivaatimukset, neljä sellaista, joista sovittiin eri alueilla, jos maat eivät toimisi yhdessä, johtaisivat kielteisiin kerrannaisvaikutuksiin muissa maissa. Maakohtainen raportointi. Kun katsotaan näitä veropäätöksiä ja suositumussääntöjä verokäsittelyssä esimerkiksi, ja sitten sopimusshoppailu, lopuksi vielä kriisiratkaisukin, sillä kun BEPS on pääasiassa keskittynyt siihen, että on huolehdittu siitä, että kaksoisverotus on päättynyt, niin samalla täytyy ottaa huomioon myös vero, kaksoisverotustapaukset tehokkaammin, mikä merkitsee sitä toimenpide 14 erittäin tärkeä osa pakettia. Olemme päivittäneet myös olemassa olevat standardit ja tässä siirtohinnoittelu suuntaviivat erityisesti verotussopimukset, kuten esimerkiksi pysyvän konsultin käyttöönotto. Olemme sopineet myöskin yhteisistä lähestymistavoista. Ne edustavat sellaisia alueita, jossa maiden ei ole pakko ryhtyä toimenpiteisiin, mutta silloin kun ne ryhtyvät toimenpiteisiin, niin odotetaan siirtyvän eteenpäin näiden pakettien parissa, joista on sovittu. Kysymys on ollut myös siitä, millä tavalla verojen, verojen vähennysoikeus toteutuu. Parhaat käytänteet lopuksi. Niissä on keskitytty aivan uusiin OECDn toimialueisiin, erityisesti CFC-sääntöihin ja pakolliseen veronkierto- tai aggressiivisen verokäyttäytymisen ilmoitusvelvollisuuksiin. Ja näin on maalattu yhdessä kuvaa sen suhteen, mitä maat tällä hetkellä tekevät ja luotu perustaa tulevalle työlle näillä alueilla. Luonnollisesti varmaan tietäneet myös, että olemme työstäneet paljon verotusta ja digitaalitaloutta. Tuo työ jatkuu. Työmme jatkuu myös monenvälisen välineen parissa. Eli muistutan vain siitä, että meillä on neljä eri työaluetta, BEPS-standardit, neljä minimistandardia, seuraavan vaiheen BEPS-hanke, keskittyy siihen, että tarkastellaan sitä, millä tavalla maat täytäntöönpanevat näitä menettelyitä ja tuetaan niitä tässä täytäntöönpanomenettelyssä. Tämänhetkisen standardien päivitys, yhteiset lähestymistavat ja parhaat käytänteet. No mihin sitten nyt ollaan menossa? OECD pyrkii siihen, että varmistetaan, että me tuemme maita näiden toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Käytännön välineiden kehittely, vähemmän kehittyneiden maiden toiminta. Sääntöjen täytäntöönpanoa saatetaan joutua mukauttamaan, ottaen huomioon myöskin nämä kapasiteettirajoitteet. Lisäksi valvotaan myös neljän BEPS-minimistandardin täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden toimesta. Ja jatketaan jonkunlaista seurantatyötä. Eli tämä puitteista on se, jonka puitteissa OECD siirtyy eteenpäin. Niiden 44 maan lisäksi, jotka ovat mukana olleet tähän mennessä, on tarkoitus tuoda lisää maita mukaan sitoutumaan tähän BEPS-hankkeeseen. Ja tämä perusperiaate on se, jolla varmistaudutaan siitä, että nämä periaatteet toimivat. Tällainen kaiken sisältävä puitteista on se, jonka avulla siihen päästään. Maat toimivat tasaveroisesti tässä hankkeessa ja tämän kaiken kattavan puitteiston sisällä tehdään tarkastuksia, valvotaan toimintaa ja tuetaan kapasiteetin rakennuksessa maita, kun ne ovat täytäntöönpanen vaiheessa ja katsotaan myöskin seurantatyön teknistä puolta. Eli kun keskitytään täytäntöönpanoon, niin tämä on se puitteista, jossa OECD työskentelee. Ja me avaamme tämän kutsun myöskin kaikille siitä kiinnostuneille maille, jotta ne voivat olla, voivat olla mukana tämän hankkeen vaiheessa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Vari Mutarier, joka on variasioiden pääosaston johtaja komissiosta. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, olen iloinen, että nyt toista kertaa perä, toisena peräkkäisenä vuotena voin osallistua tähän keskustelutilaisuuteen, kun puhumme siitä, miten voidaan optimoida verojärjestelmiä. Olen vastuussa verokysymyksistä Euroopan komissiossa. Yritän olla liian etten liikaa toista sitä, mitä Karolin äsken sanoi, koska tähän liittyy sellainen riski, että ollaan tällaisia jankkaavia toistavia, koska agenda EU:ssa on äh, täytäntöönpano agenda. Me otamme huomioon tulosten, neuvotteluiden tulokset globaalilla tasolla ja yritämme sitten koordinoida täytäntöönpanoa sisämarkkinoilla, jotta näin toimittaisin johdonmukaisella tavalla, että saataisiin juridiset ja sääntelypuitteet, jotka helpottavat yritysten toimintaa. Jos teille sopii muutama sana sisällöstä ehdotuksessamme, puhun myös metodista, jota olemme käyttäneet äh, sisämarkkina äh, käsittelyssä ja puhun myös kumppanuudesta, jota tarvitsemme, jos haluamme saavuttaa tavoitteemme, joka on tarjota oikeudenmukaisemmat puitteet, mitä tulee verotaakan jakoon sisämarkkinoilla, mutta samanaikaisesti puitteiden pitäisi hyödyttää ja houkutella yritysmaailmaa. Mitä tulee toiminta-alaamme, varmastikin voin sanoa niin, että kokonaisuudessaan tavoitteet ja toimet, jotka on identifioitu globaalilla tasolla WEPSin kohdalla, niihin liittyy toimeita, jotka tavallaan heijastuvat myös unionin toimintaan. Mikään 15 toimesta ei säästy tällaiselta sovittamiselta sisämarkkinoihin. Tämä, tässä on meille uskottavuuspelissä. Me haluamme olla G20 kumppani, joka vie eteenpäin ja joka pyrkii toimimaan erittäin globaalilla tavalla tässä asiassa. Kyse on myös tehokkuudesta ja koska on sellainen vaikutelma, että kun näitä standardeita johdonmukaisella tavalla toteutetaan, yhtenäismarkkinoilla, sisämarkkinoilla, niin tätä kautta voidaan auttaa jäsenvaltioitamme, jotta ne voivat varmistaa veropohjansa, mutta myös saadaan seurattavuutta ja oikeudellista varmuutta taloudellisille toimijoille. Tässä on myös kyseessä verotuksellinen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, koska kun verotamme voittoja siellä, missä niitä saadaan ja kun säännellään verokilpailua, jottei se olisi haitallista, tämä on erittäin tärkeä osa ohjelmaamme. Muutamia esimerkkejä lyhyesti aiheista, joiden parissa teimme työtä. Esimerkiksi äh, tällaiset postilaatikko non, Peyton Boxta. Au sein du Conseil des ministres. Tästä olen puhuttu ministerineuvoston kokouksessa jo vielä aikaisemmin. Avec euh, l'approche des OECD mukaisesti tietenkin kyse on myös avoimuudesta julkisen hallinnon väillä, kun hyvä, on hyväksytty direktiivi automaattisesta verotietojen vaihdosta. Tämä tapahtui viime vuonna. Tai sitten työohjelma, joka meillä on saatu aikaan hallinnutomme ja yritysten välillä, jotta voimme vahvistaa vielä näitä siirtosääntöjä. Ja niin kuin olemme ehdottaneet 27 tammikuuta haluamme varmistaa, että maat raportoivat verohallintojensa kesken sisämarkkinoilla verokysymyksistä. Siis tällaisia yhteisöllisiä välineitä meillä on. mesures destinées à, à lutter contre les, les, les pyritään vahvistamaan sääntöjä, jotka liittyvät ulkomaalaisiin valvottuihin yrityksiin, hybridituotteisiin ja liialliseen koron vaatimiseen ja monenlaisia muita toimia, joita olemme ehdottaneet verooptimointidirektiivin yhteydessä. Näitä kaikkia täydetään vielä muilla aloitteilla, esimerkiksi kiistojen ratkaisukysymys on tällainen. Mitä tulee sitten tähän sisältöön, niin kuin jo sanoin, tässä on tämmöinen peilivaikutus, jota johdonmukaisuus toteutuu sisämarkkinoilla niissä aiheissa, jotka liittyvät myös OECDn suunnitelmiin. Sitten metodista seuraavaksi. Meillä on siis työkalupakki tavallaan EU:ssa ja tätä kautta me voimme tunnistaa, mikä on paras väline päätyä tavoitteeseen, johon pyritään. Haluaisin selventää vielä yhden asian. Tässä tämä koskee rajat ylittäviä kysymyksiä. Meidän sy- syynämme toimia on se, että varmistamme yhdenmukaiset toimet sisämarkkinoilla ja haluamme käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät markkinavääristymiin ja ovat siis usein rajat ylittäviä luonteeltaan. Mikä, mitä tulee sitten työmetodin, jonka valitsimme? Tässä pyritään säilyttämään kolme periaatetta. Ensinnäkin jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeus, kun ne sopivat omasta verotusjärjestelmästä, ne tulee suoraan verotukseen. Toinen kysymys liittyy toiseusperiaatteen noudattamiseen. Me haluamme, että toimitaan kaikkein sopivimmalla tavalla. Sitten suht, oikeasuhteisuusperiaate välineissä, jota me ehdotamme ja joita otamme esille neuvostossa ja sitten niistä keskustellaan jäsenvaltioiden kesken. Sitten Miten näitä perheitä sitten käytetään ja mitä instrumentteja ehdotamme agendan toteutta, toteuttamiseen. Tietenkin meillä on yksi väline, instrumentti, nimittäin lainsäädäntöväline. Heti kun on olemassa riski siitä, että rikotaan vapauksia vastaan tai haitataan sisämarkkinoiden toimintaa vastaan, ja joka kerta kun on välttämätöntä säännellä haitallista verokilpailua sisämarkkinoilla, niin silloin me suosimme lainsäädäntövälinettä ja aivan erityisesti direktiiviehdotuksia. Näin olemme tehneet hallinnollisen yhteistyön yhteydessä on kyse sitten automaattisesta tiedonvaihdosta, pankkitietojen vaihdosta tai automaattisesta veropäätöksien tiedonvaihdosta tai niin kuin pari viikkoa sitten päätimme kun on kyseessä maakohtainen raportointi. Itse asiassa tässä on kysymys siitä, että varmistamme sen, että eri toimenpiteet, joihin eri valtioiden pitää ryhtyä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, määritellään niin, että ei sirpaloiteta sisämarkkinoita ja pyritään säilyttämään suuret tärkeät vapaudet, erityisesti pääoman vapaa liikkuvuus ja asettautumis sijoittautumisvapaus. Sitten niin sanottu soft law-suositukset. Tässä ei ole kyse siitä, että sopeutetaan lainsäädäntöä, vaan esimerkiksi suositellaan jäsenvaltioille sitä, miten niiden pitää tarkistaa kahdenkeskisiä verosopimuksia, joita niillä on keskenään tai kolmansien maiden kanssa tätä välinettä komissio on juuri suosinut, kun se on suositellut jäsenvaltioille sitä, että tarkistaisivat, miten määritellään pysyvä asettautuminen ja varmistamme, että taloudellinen toiminta on harjoitettu tietyllä alueella. Tätä kautta voidaan myös verottaa vastaavalla tavalla voittoja. Sitten kolmas instrumentti, joka käytössämme on ja jota me käytämme unionissa, on kansallisten politiikkojen koordinaatio. Hän tiedät, että meillä on työryhmä, jonka nimi on yritysten, yritysverotyöryhmä, se kokoaa eri jäsenvaltiot yhteen ja järjestää niiden kesken tällaista vertaus, vertaisarviointia, mitä tulee niihin verojärjestelmiin, jotta varmistutaan järjestelmien avoimuudesta ja johdonmukaisuudesta ja siitä, että ei synny haitallisia kilpailutilanteita tiivistäen vielä tästä, tätä keskustelua metodista ja sellaista. Nyt tiedetään aika hyvin, mitä pitää tehdä. Meillä on välineitä, joiden kautta voimme toimia ja edistyä asiassa. Ja jotta tässä onnistutaan, pitää saada aikaan kumppanuuksia ja hyviä kumppanuuksia, sopivia kumppanuuksia. Meillä oli jo yksi, joka nyt on jo varsin vakiintunut näin EU-toimielinten tasolla uskoakseni. Meillä on luonnollinen liittolainen, nimittäin Euroopan parlamentti tässä verokysymyksessä, yritysten verotuskysymyksessä. Äärimmäisen kiinnostava panos on tullut Ekon valiokunnan ja taksvaliokuntien mietinnöstä. Niissä määritellään äh, tällainen äärimmäisen kunnianhimoinen mm, suunnitelma, ohjelma ja komissio tietenkin tulee tukeutumaan näihin teksteihin tulevina kuukausina. Me, sitten on ministerineuvosto, joka nyt Alankomaiden puheenjohtajuudella on ottanut edistyksen yritysverotuskysymyksissä selkeäksi prioriteetikseen ja olemme kovasti tyytyväisiä, että voimme luottaa Alankomaihin tämän asian yhteydessä. Sitten viimeinen kohta, me tarvitsemme kumppanuutta myös jäsenvaltioiden kanssa, koska ilmiöt, joita nähdään Euroopassa, ovat vaan yhtä todellisia kansallisellakin tasolla. Ja on tarvetta varmistautua siitä, niin kuin usein on nähty, että veropaine kasvaa. Esimerkiksi verotetaan työtä, kun tämä veropohja on niin vakaa. Nyt ollaan kyllä jo aikaan äärirajoilla. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kansalaisetkin ymmärtävät, että ve- veromaksuja kohdellaan oikeudenmukaisesti. Tämän takia Euroopan parlamentin neuvoston lisäksi tämä asia ei voi edetä ilman teidän panostanne. On kyse sitten siitä, että painostatte omia valtioitanne, jotta ne tukeutuisivat neuvoston ehdotuksiin, tai varmistatte lait siirtään kansalliseen lainsäädäntöön sitten kun ne on hyväksytty ensin EU-ssa. Meidän agendamme on laaja, kunnianhimoinen. Teidän panoksenne on tässä tärkeää ja arvokasta ja välttämätöntä. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että ylitin puheaikani puolellatoista minuutilla. Sure. Now we move. Kiitos. Sitten kaksi muuta puhujaa Euroopan parlamentista. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Alan Lamassur joka johtaa takse yritysvaliokuntaan. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Yritysverotuskysymys on asia, joka on tullut esille jo puolitoista vuotta sitten, ja silloin sitä pidettiin erittäin tylsänä ja teknisenä kysymyksinä. Ja tämän kaltaiset kysymykset ovat nyt yhtäkkiä, että jokaisessa maassamme muuttuneet poliittiseksi ongelmaksi, aivan ensimmäisen asteen sellaiseksi, varsinkin Euroopassa, ja Atlantin toisella puolella olemme puhuneet Quebecistä mm, olevien parlamentin jäsenten kanssa, kuten myöskin Yhdysvaltain jäsenten kanssa. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että LuxLeaks merkitsee nyt aikakauden muutosta verotuksessa, aivan kuten Lehman Brothersin konkurssia omana aikanaan. Euroopan parlamentilla ei ole suoraa toimivaltaa verotuskysymyksissä, vaan teillä, kansallisen parlamentin jäsenillä, on viimeinen sana tässä sanottavana. Mutta meidän täytyy pyrkiä koko Euroopan tasolla tarkastelemaan sitä, mitkä ovat lainsäädännöt ja käytännöt, ja samalla tehdä suosituksia, joiden avulla voidaan täydentää sitä ja niitä aloitteita, joihin on ryhdytty. OECDssä ja Euroopan komissiossa. Tutkimuksemme ovat, tutkimuksemme ovat osoittaneet kolme eri asiaa. Ensinnäkin kaikkein tärkeintä on se, että meidän täytyy pitää mielessämme, että verotusjärjestelmät, eivät, joita yrityksemme on, eivät ole soveltuvia tälle vuosisadalle. Ne luotiin sata vuotta sitten, eivätkä ne ole sopivia globalisaatioon eikä tuotannon globalisoitumiseen, ei rahoituksen globalisoitumiseen ja vielä vähemmän niihin uutuuksiin, joita digitaalitalous tuo mukanaan. Toiseksi nämä suuret yritykset voivat vähentää kilpailua välissään hyödyntämällä kansallisia säädöksiä ja eurooppalaista markkina-aluetta ja samalla hyödyn, niillä ei ole mahdollista hyödyntää samoja mahdollisuuksia kuin suuryrityksellä, joka käyttää tässä tapauksessa hyväkseen pientä jäsenvaltiota. Kolmanneksi jäsen unionissa verotuskäytännöt ovat kehittyneet. Jokaista valtiota voi syyttää siitä, että jokainen valtio toimii veroparatiisina toiselle valtiolle. Elisa Ferreiran ja Toirerin mietinnön seurauksena on tehty suosituksia ja niissä johdonmukaisesti on sanottu sitä, että meidän täytyy soveltaa niitä sääntöjä ja periaatteita, jotka liittyvät kilpailuun. Euroopassa kuitenkin tehdään aivan toisin. Meidän täytyy huomioida avoimuus ja hyvin usein olemme, teemme kilpailua niin, että meillä ei ole avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Samalla Euroopan unionin jäsenenä on kaksi eri tasoa käytössään. Ensinnäkin yksi on Euroopan unionin etu. Siinä tavoitteena on päästä samaan määritelmään verotuskohteen suhteen kaikkialla. Ja tätä voidaan tässä voidaan kilpailu, tehdä korkokilpailua ja katsoa, mitä hyötyjä ja millä tavalla on esimerkiksi toimittu ALVn kohdalla. Sitten maailmanlaajuisella tasolla meidän täytyy tietysti soveltaa OECDn suosituksia. Tällä kohdalla on kuitenkin tärkeää huomata, että meidän täytyy huomioida se, että muut kilpailemme, Yhdysvallat ja muut ovat mukana tässä työssä ja ovat mukana samalla aaltopituudella. Hyvät uutiset ovat ne, että suurten yritysten ajattelutapa on muuttumassa suuren yleisön painostuksen seurauksena. Ja me kansan edustajat olemme vieneet tätä eteenpäin. Suuret yritykset ymmärtävät, että ne eivät enää voi sallia itselleen sitä, että ne ovat suuria saastuttajia tai toimivat niin, että ilmastonmuutos vain ö, vahvistuu eivätkä ne saa jättää sellaista vaikutelmaa, että ne olisivat e, veronkiertäjiä. Meidän tavoitteemme Euroopan parlamentissa on jatkaa tätä tutkimustyötä yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tämän päivän kokouksen lisäksi meillä on myös kaksi muuta yhteiskokousta parlamenttien kanssa. Yksi 16.4. samat osallistujat ja toinen OECDn puitteissa, jossa kaikkien maiden, OECD-maiden parlamentin jäsenet on kutsuttu sinne. Ja mielelläni siis jatkan yhteistyötä kanssanne. Match. Now. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa Ygbaye. Hän on parlamentin esittelijä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen torjuntaa koskevassa direktiivissä. Kiitoksia. Minäkin olen iloinen, että voimme tänään keskustella Euroopan parlamentissa ja voimme puhua komission ehdotuksesta – mutta tämä johtuu myös Euroopan parlamentin suuren yleisön painostuksesta. Tuntuu selvältä, että jos halutaan rakentaa talous- ja rahaliittoa, tämä, tässä onnistaan vain, jos yhdenmukaistaan myös eurooppalaista verotusta, yritysverotusta, jonka pitäisi olla tehokasta, oikeudenmukaista. Tämä pitää olla Basanin kulmakivi sisämarkkinoilla. Kaikki kuitenkin tiedämme OECDn tutkimuksen mukaisesti vero, aktiivinen, aggressiivinen verosuunnittelu. Näin menetetään 120 miljardia euroa vuodessa koko maailmassa. Tämä osoittaa on valtava osa ja monet kansanedustajat täällä tietävät, mitä, mitä näillä rahoilla voitaisiin tehdä ja saada aikaan jäsenvaltioissamme. Uusi veropaketti, jota Moskovissi on ehdottanut, on olennainen etappi tällä tiellä, mutta minä puhun todellakin vasta etapista, koska on vain selvää, että pitää mennä paljon pidemmälle, jotta voidaan taistella veronkiertoa vastaan Euroopassa puheenjohtaja Lamasuri sanoikin, että emme ole olleet täällä parlamentissakaan toimettomina. Olemme edistyneet paljon viime vuonna. Eh, tehtiin tämä Toire Ferreran mietintö ja vieraana onkin Elisa Ferreira, joka on koordinoi TAX-valiokunnan mietintöä. Nyt kun on on uudistettu direktiiviä koskien automaattisen verotietovaihtoja ja veropäätöksen puhujan äärimmäisen nopea tulkki pahoittelee. Täällä parlamentissa on saatu aikaan olennaisia kysymyksiä. Ensimmäinen on, että kaikki kansalliset ja monikansalliset veropäätökset pitäisi voida analysoida ja tarkistaa. Ikävä kyllä neuvosto ei ole tässä meitä seurannut, on asettunut kymmenen vuoden rajoituksen tällä ja toivon, että jotkut Äh, kansalliset edustajat voisivat painostaa hallitukselta muutettaisiin tätä päätöstä, koska täällä parlamentissa tuntuu, että kun veropäätöksiä on, niitä pitää ehdottomasti voida tutkia ja analysoida ja välittää tiedot muille jäsenvaltioille, ei oikein ymmärretä, minkä takia neuvosto eh, on asettanut kymmenen vuoden rajan myös haluttu ja mahdollisia seuraamuksia, sanktioita, kaikkihan ovat kovin ystävällisiä aina, mutta jossain kohtaa, kun sanktioita kerran on, niin sitten voidaan olla varmoja, että kaikki toimivat kiltisti ja sääntöjen mukaisesti. Ja halutaan tietysti myös, että ne, ministerineuvosto ei ole tässä osapuolena. Siksi olen pyytänyt, että komissio ottaa tämän takaajan roolin itselleen, tässä tasapuolisuus syntyy. Sitten neljäksi halutaan suurempaa avoimuutta selkeän tiedottamisen kautta koskien monikansallisten yritysten veropäätöksiä. Viidentenä parlamentti pyysi, että otetaan Euroopan identifiointin numero kaikille yrityksille, jotka toimivat aktiivisesti eri Euroopan maissa. Mielestäni tämä yksinkertaistaisi asioita toisaalta monikansallisille yrityksille, mutta myös koko hallinnolle. OECDn päätösten jälkeen oli tietysti tärkeää, että komissio aloittaa eurooppalaisen aloitteensa. Nyt on tapahtunut tämän paketin ansiosta ja tässä on kaksi vahvaa toimenpidettä, niin kuin täällä sanottiin, ja tuota, ollaan tutkimaan tulevina kuukausina. Ensinnäkin automaattinen tietonvaihto maakohtaisesta raportoinnista toivottavasti tätä kautta saamme aikaan suurempaa avoimuutta verotuskysymyksiin. Ja toinen vahva toimenpide, BEPS-toimenpiteet, käsitellä nyt hiukan, koska niin kuin puheenjohtaja sanoi, olen itse esittelenä parlamentissa tässä kysymyksessä. Mm, tässä on kuusi erittäin vahvaa toimenpidettä ja myös laajennetaan ulkomaalaisten yritysten sääntöä. Voidaan päätyä siihen, että emoyhtiö maksaa veronsa siinä maassa, missä sen päämaja on, eikä vie voittoja mihinkään veroparateeseen. Toinen kysymys on välttää kaksinkertainen verottamattomuus ja toimia niin, että voittoja automaattisesti verotetaan alkuperään maassa, jos äh, tytäryhtiön maassa verotus on alhaisemmalla tasolla. Sitten kolmas toimenpide on tämä lähtöverotus. Monet maat eivät tätä käytä. On monia monikansallisia yrityksiä, jotka vievät patenttiinsa tai äh, tekijänoikeutensa maihin, joissa on alhainen verotus. Ja tässä tietenkin verotuloja menetetään siellä, missä äh, teolliset tekijänoikeudet syntyvät sitten. Pyritään rajoittamaan verojen vähennyksiä ja erityisesti liiallisia veron vähennysmahdollisuuksia. Sitten viideksi pyritään välttämään hybridituotteiden väärinkäyttöjä sitten yleistoimenpiteet. Minun mielestäni täältä puuttuu tiettyjä ratkaisevan tärkeitä elementtejä, jotka, jotta ylikansalliset yritykset hyödy sitten tämä liittyy siis näiden yritysten voittoihin. Ne pitää pakottaa maksamaan veroja siinä, missä ne harjoittavat taloudessa toimintaansa. Sehän ei suinkaan aina näin ole, eikä missään Esimerkiksi Google on tässä varsinainen mestari, mutta ei se kuitenkaan ainoa ole. Muutkin harjoittavat samantyyppistä suunnittelua. Ja tällainen pitää nyt saada loppumaan. Mehän kaikki tiedämme, että monikansan yritys, joka ei maksa veroja siellä, missä harjoittaa toimintansa, eh, haittaa yhteiskunnasta malliamme, eh, eikä rahoiteta kaikkien hyvää, ei, ei turvallisuutta, ei koulutusta, ei sosiaalimaksuja ja niin edelleen. Tätä kautta voitaisiin huomattavasti vähentää hallinnosta taakkaa ja sitten oikeudellista epävarmuutta pitää vähentää, joka nyt vaivaa yrityksiä. Nyt on 28 eri kansallista järjestelmää. Verotuksen kohdalla on selvää, että jos halutaan yhteinen yhdenmukaistettu yritysveropohja, tätä kautta yritykset voisivat saada yhteen ainoan luukun, jos, jonka kautta hoitaisivat asiansa kaikkialla Euroopassa. Toivon tietenkin, että nämä hankkeet etenevät ja komissio ja neuvosto meitä seuraavat, mutta luotan tietysti täällä läsnä oleviin kollegoihin, koska teillä on valta painostaa omia kansallisia hallituksianne, jotta saadaan aikaan konkreettisia tuloksia verotuksessa EU-ssa. Uskon, että kaikki tuntevat tämän ongelman varsin hyvin ja nyt pitää sitten löytää konkreettisia vastauksia. Kiitos. Thank you. Now, uh, give... Kiitos. Sitten puheenvuoron saa ensimmäinen kansallisten parlamenttien edustaja, tohtori Bach, joka oli tapäivien jäsen Saksasta. Puheenjohtaja, kiitos kovasti. Haluaisin ensinnäkin ilmaista iloni, että G20 talousministerien kokouksessa on onnistuttu saamaan aikaan sopimus BEPS-ilmiöitä vastaan monikansallisista yhtiöistä. beps toimintaohjelma on oikea. Se voi olla virstanpylväs kansainvälisessä veropolitiikassa ja verotuksen oikeudenmukaisuudessa Euroopassa. Sen vuoksi on tärkeää, että mekin puhumme siitä tänään. Se olisi ensimmäistä kertaa, kun maailmanlaajuisesti voidaan saada aikaan näin laaja konsensus kansainvälisissä verotusasioissa ja standardeissa. Tässä muodossa tällaista ei ole vielä ollut maailmassa, mutta sen ei pidä jäädä pelkästään paperille. Se täytyy myös täytäntöön panna niin että intressit eivät ole liian painavia, silloin kansainvälinen tie on oikea. Ja nähtävissä olevassa tulevaisuudessa nyt sitten haitallinen verokilpailu ja aggressiivinen verosuunnittelu pitäisi vähentyä ja merkittävästi. Suuren ongelman me emme näe siinä maiden sisällä, että ei tunnettaisi epäkohtia – vaan useinkin puuttuu täytäntöönpano tahto ja täytäntöönpano mahdollisuuksia uudistuksille yksittäisissä maissa. Perusongelma on edelleen, että unioniltakin tulee paljon suosituksia jäsenvaltioille, mutta ne viivy, viivytellen ja epätäydellisesti pannaan täytäntöön. Nyt sitten tulevina vuosina kaikki jäsenvaltioiden täytyy ottaa nämä tehtävät tosissaan ja selkeästi useampia maita täytyy liittyä tähän sopimukseen niin, että verotuksessa on yhä vähemmän porsaareikiä ja että on yhä vähemmän verotuksen polkumyöntiä ja veroparatiiseja. Vain näin BEPS-hanke voi toimia kestävästi ja olla menestyksekäs, koska tähän asti on ollut niin, että juuri rehelliset, vastuulliset eurooppalaiset kansalaiset ja yritykset – maksavat sitä korkeampia veroja, mitä enemmän sitten eh, kansa, monikansalliset yhtiöt siirtävät voittoja. Tämä on yhteinen asia ja sen pitäisi antaa ajattelemisen aihetta. Ei kilpailuvääristymiä. Kilpailuvääristymistä hyö, ei hyödy mikään maa pitkällä aikavälillä ei ainakaan Euroopan unionin jäsen. Jotta tämä kunnianhimoinen hanke voisi toimia käytännössä, niin meidän käsityksemme mukaan on ratkaisevaa, että Yhdysvallat on mukana asiassa. Täytäntöönpanossa täytyy ottaa myös huomioon se, että mitään erityiskohtelua ei anneta yksittäisille jäsenvaltioille ja yrityksille. Erityisesti verotuksen polkumyynnin eh, edelläkävijät, kuten Google, Monikansalliset yhtiöt, niitä täytyy estää harjoittamasta voitonsiirtoa. Nämä eivät ole mitään pikkurikkeitä, vaan ne ovat rikkomuksia yhteistä hyvää vastaan kansalaisten ja yritysten hyvää vastaan. Tähän kuuluu myös se, että kaikissa maissa täytäntöön pannaan toimet mahdollisimman samanaikaisesti. Muuten maat hyötyvät toistensa tilanteesta. Käytännössä ei ole järkeä jos ensivaiheessa vain yksittäiset eurooppalaiset jäsenvaltiot täytäntöön panevat, mutta esimerkiksi Yhdysvallat ei. Sen vuoksi meille on myös kovin tärkeää, että täytyy saada aikaan tietoisuuden muutosta kansallisissa parlamenteissa tässä asiassa, siis tietoisuuden muutos verotuksellista polkumyyntiä vastaan. myöskin kansallisessa verolainsäädännössä ja koskien kaikkia monikansallisia suuria yhtiöitä. Jos ajatellaan tätä tahtoa, niin sitä ei nähdä vielä monikansallisessa yhtiössä tarpeeksi ja sen vuoksi yhdessä täytyy asiassa toimia. Tärkein näkökohta minulle on se, että jos ajatellaan arvoluomista, niin sitä verotetaan vain siellä, missä se todella tapahtuu. Sen vuoksi eurooppalainen verotunniste on minun näkemykseni mukaan järkevä panos asiaan, koska muuten ei voi olla valvontaa. Mehän olemme Saksan liittotasavallassa liittovaltio. Siellä yksittäiset osavaltiot ovat pystyneet saamaan verotuksellisesta avoimuutta vain verotunnisteen kanssa, kun se on samanlainen kaikissa osavaltioissa. Toiseksi on tärkeää, että on selkeät rajat niin kutsutulle patenttipoksille. Tulevaisuudessa vain sellaiset patentit voidaan saada etusia asemaan jotka, ovat todella, jotka todellakin liittyvät yrityksen omiin tutkimushankkeisiin. Ei tutkimustoimien siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen niin, että siihen liittyy verotuksellista etuisuuskohtelua. Samat säännöt, samat standardit kaikille jäsenvaltioille, kaikille yrityksille on pätevä periaate, ilman poikkeuksia. Direktiiviehdotuksen täytyy sen vuoksi olla mahdollisimman konkreettinen. Mitä enemmän on liikkumavaraa ja tulkinnanvaraa, niin sitä suurempi on varaa, että vaatimukset vesittyvät ja että kilpailuvääristymiä tulee yksittäisissä valtioissa. Meidän näkökulmastamme, Saksan liittotasavallan näkökulmasta, liittopäivien näkökulmasta on myös kritiikin kohteita. BEPSin torjuntatoimien täymään täytäntöönpanoon ei täydy johtaa siihen, että vientiteollisuudelle tulee esimerkiksi kaksinkertainen verotus äh, määränpäämaassa ja valmistusmaassa. Myöskin kritiikin kohteena on se, että joissakin kohdissa, esimerkiksi ryhmittymälausekkeessa tai hybridiyhteisöjen käsittelyssä, niin on poikettu OECDn eh, suosituksista, tai emme ymmärrä. Perustana on aina ollut OECDn suositukset, sen vuoksi emme ymmärrä näitä poikkeamia. Siinä mielessä voi tulla poikkeamia mm, EU-jäsenvaltioiden ja muiden valtioiden välillä, kuten Yhdysvaltain välillä. Tästä voi tulla uusia BEPSiin liittyviä riskejä ja kaksinkertaisen verottamisen vaara kasvaa. Puheenjohtaja sanoi, että täytyy yrittää lopettaa puhe. Thank you. Kiitos. Sitten Martin van Ries, joka on Alankomaiden senaatin jäsen. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Uh, just... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tässä vieressäni on edustaja Martin vieressä ja minun etunimeni taas on Marnix. Alkuvani senaatin puolesta haluaisin sanoa muutaman sanan näistä äskettäistä aloitteista, joihin Euroopan komissio on ryhtynyt veron kierron välttämiseksi. Niin sanottu veronkierron välttämispaketti esitettiin kaksi viikkoa sitten ja se pohjautuu kolmeen osioon. Tehokas verotus, verotuksen avoimuus ja se, että otetaan huomioon kaksoisverotuksen vaara. Sen jälkeen kun OECD julkaisi BEPS-toimintasuunnitelmansa 5. lokakuuta viime vuonna, ja sitähän G20-huippukokous tuki 15.16.11. viime vuonna. Sen jälkeen Euroopan komissio on ottanut myös esille BEPS-toimintaohjelman. Anakomainen senaatissa toimintasuunnitelma ja BEPS-paketti e ovat olleet käsittelyssä. vuoden toisella vuosipuoliskolla. Yleisesti ottaen BEPSin suuntaviivoja tuetaan ja halutaan voimakasta lainsäädäntöä, kovaa lainsäädäntöä pehmeän lainsäädännön sijaan. Siinä mielessä Euroopan unionin lainsäädäntövaltuuksien pitäisi olla tehokkaampia kuin tämä OECDn pehmeän lainsäädännön lähestymistapa. Ja siksi ei ole järkevää, että on järkevää, että Euroopan komissio välittömästi puuttuu tähän tilanteeseen ja pyrkii muokkaamaan BEPS-suosituksista kovaa lainsäädäntöä ja vakavasti otettavia suosituksia. Ehdotus veronkiertojen direktiiviksi ottaa esille kuusi eri menettelyä. Suurin osa niistä, neljä, on osa BEPSin toimintasuunnitelmaa, erilaiset rajoitussäännöt, valvontasäännöt, hybridejä koskevat säännöt. Ja kaksi niistä on aivan puhtaasti eurooppalaista aloitetta, switch over-säännökset ja sitten verotussäännökset. Meillä tulisi olla vakuuttavat syyt sille, jos Euroopan komissio haluaa säännellä enemmän kuin mitä BEPS-paketissa on ehdotettu G20 toimesta erotetut toimenpiteet, niiden pitäisi olla oikeasuhtaisia, niiden tulisi ottaa huomioon neljä eri vapautta, kuten myöskin toissijaisuusperiaatteen. Lopuksi. Euroopan unioni yhtenäismarkkina-alueena sen pitäisi jäädä houkuttelevaksi alueeksi eurooppalaisille yrityksille, kuten myöskin sijoittajille. Euroopan yhtenäismarkkinoiden täytyisi olla kilpailukykyisiä muiden suurten talouksien kanssa, kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa, ja niiden tulisi myöskin noudattaa veropolitiikkaa tässä suhteessa. Kuvalainsäädännön etu on se, että lainsäädäntöprosessi tapahtuu demokraattisella tavalla. Lopputulos on sama kaikille EU-jäsenvaltioille. Kaikkien niiden täytyy täytäntöön panna näitä direktiivejä kansallisen lainsäädäntöön ja näin luoda tasaveron toimintaympäristö Euroopan unionissa. Ja kuten tiedätte, nämä uudet ehdotukset ja ehdotetut muutokset yhteistyödirektiiviin eivät vielä ole tulleet käsittelyyn alkumainen parlamenttiin, vaan se odottaa alkumainen hallituksen käsitystä kaikkein uusimmista ehdotuksista. Tällä hetkellä kannattaa painottaa sitä, että maakohtainen raportointi on jo otettu käyttöön alkuvuoden lainsäädännössä tammikuun ensimmäistä lähtien. web suositukset ja 13 on muutettu lainsäädäntöön, mikä merkitsee sitä, että avoimuutta pidetään arvossaan. Sama koskee suositusta, joka koskee yhteisiä raportointistandardeja. Oletetaan, että avoimuusohjelma, jota komissio ehdottaa, hyväksytään myös alkumaiden parlamentissa – Aivan kuten tapahtui myös näille ehdotuksille, jotka koskivat veropäätösten tietovaihtoa. Alankomat on myös tukenut kehitysmaita, kun ne pyrkivät rakentamaan kykyään ja kapasiteettiaan veroviranomaisten parissa. Se on aktiivisesti vienyt eteenpäin myös yleisen väärinkäytössäännöksen käyttöönottoa kaksosverotustapauksissa 24 kehitysmaan kanssa. EU-strategia, joka keskittyy järjestelmiin kehitysmaissa, saa varmasti suuren tuen Alankomaissa. Kiitoksia. Thank you. No. Kiitoksia. Sitten herra Kaminitski, joka on varapuheenjohtajana budjettivaliokunnassa Slovakian parlamentissa. No, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin selittää Slovakian tasavallan kannan OECDn BEPS-hankkeeseen. Täytyy sanoa, että Slovakia kiinnittää erityistä huomiota reiluun verokilpailuun. Ajamme sen puolesta, että avoimuus lisääntyy tiiviissä yhteistyössä ja tietojen jakamisessa verohallintojen välillä, jotta voidaan välttää veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua yhtiössä. Slovakia on vaiheittain toteuttanut merkittäviä muutoksia omassa lainsäädännössään, kuten myös hallintokäytännöissään, jotta voidaan varmistaa, että maamme ei helpota veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa, ja että järjestelmä on sellainen, että siellä on kunnolliset puolustusmekanismit ja että hallinto saa koulutusta, jotta se voi tehdä tehokkaita verotarkastuksia, joilla puututaan siirtohinnoitteluun ja rajat ylittävään veronkiertoon. Slovakia on mukana kaikenlaisessa hallintoyhteistyössä veroasioissa. Slovakialla on aktiivinen osa tietojenvaihdossa. vaihdossa verotusasioissa ja sillä on hyvin kehittynyt ja kattava sopimusverkosto tietojen vaihtoon veroasioissa. Slovakia pitää OECDn BEPS-aloitetta hyvin kattavana ja vaikuttavana. EU-takin koskettavissa veroasioissa. Kun puhutaan OECDn BEPS-aloitteesta ja mahdollisista EUn toimista alalla, Slovakia tukee sitä, että EU-ssa täytäntöön pannaan OECDn PEPS-suositukset, mikä voisi varmistaa yhtenäisen transponoinnin suosituksille lainsäädäntöön. Ja sitä siis, että kukin jäsenvaltio täytäntöönpanee omalla tavallaan. Tämä lähestymistapa voisi varmistaa, että säännöt toimivat paremmalla tavalla EU:ssa niin, että ei ole epätoivottavaa päällekkäisyyttä. Toivottavasti perustuen OECDn työhön. Ja kun direktiiviin kuuluu maakohtaiset raportit, toivottavasti se saadaan täytäntöön pantua ja sitä poliittisesti sovittua. Slovakia pitää hyvänä veronkierron torjuntapakettia, jonka komissio esitteli tammikuun lopussa. Slovakia tukee myös keskustelua veronkierron torjuntadirektiivistä. Toivottavasti OECDn PEPS-konsepteja eh, kehitetään eteenpäin ja otetaan huomioon myös EUn perussopimus. Uskomme, että neuvoston tasolla ulkoiset ulottuvuudet PEPS-asioissa kannattaa tarkastella lähemmin ja täytyy myös tiivistää vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa, jotta saadaan levitettyä hyvän hallinnon ajatusta veroasioissa globaalille tasolle. Kiitoksia. Thank you, and now we'll pass. Kiitos. Sitten puheenjohtajuuden saa herätä vieressä. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet OECDtä, Euroopan komissiota, Euroopan parlamentin puheenjohtajaa erityisverovaliokunnasta ja Euroopan parlamentin esittelijää, joka on tehnyt mietinnön BEPS-kysymyksestä. Äh, olemme kuulleet myös saksalaista, slovakialaista hollantilaista kansanedustajaa. Nyt haluaisin avata keskustelun. Voitte sitä lyhyitä kommentteja ja kysymyksiä. Muistuttaisin teitä siitä, että teillä on kaksi minuuttia korkeintaan puheaikaa. Pitäkää silmällä kelloa. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron herra Myötille Ranskan kansalliskokouksesta. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je me réjouis de cette réunion. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen tästä kokouksesta, kun toimme aggressiivista verosuunnittelua vastaan, koska G20 ja OECDn ansiosta Eurooppa on ottanut tämän asian myös käsittelynsä. Ranskassa silloin, kun BEPS-projekti alkoi, me loimme kolme ja puoli vuotta sitten äh, tutkimusryhmän asiasta. Halusimme seurata toisaalta BEPS-työtä ja pohdimme sitä, mitä kansallisessa lainsäädännössä pitäisi muuttaa. Ja tässä yhteydessä tapasimme Euroopan komission edustajia, mutta on totta, että silloin tämä oli vielä vaikea asia käsitellä täällä Euroopassa, koska verotushan kuuluu kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja eikä ajattelu vielä siinä kohtaa tarpeeksi kehittynyttä, niin kuin nyt on onneksi tilanne. Ja on totta, niin kuin täällä muistutettiin, LuxLeaks varmasti nopeutti huomattavasti kaikkia näitä asioita, ja nyt Tämä on yleinen huolenaihe, yhteinen kaikille. Aikana kun tutkimme verooptimointia, huomasimme, että näin tapahtuu juuri Euroopan ytimessä aivan. Ja todellinen kysymys kuuluikin, miten pitää toimia, että voidaan korjata kansallisen lainsäädännön virheet, jotta monikansalliset yritykset eivät pysty ihan laillisestikin jättämään veroja maksamatta mihinkään maahan. Ja BEPS-hanke, joka saatiin aikaan, mahdollistaa tämän kaiken. Olen hyvin tyytyväinen, että komissio tai EU on nyt tehnyt hyviä ehdotuksia. Yksi on aivan olennainen, se liittyy erityisesti Eurooppaan, nimittäin miten harmonisoidaan yritysten, ö, yritysvoittojen veropohjaa EU-ssa. Että se jättäisi vapauden jäsenvaltiolle määritellä vero, prosentin, mutta kuitenkin yhdessä säännöt on ja tämä estäisi sitten haitallisen verosuunnittelun ja verojen maksun optimoinnin. Kiitos. Speaker on the list is, uh, Kiitos. Seuraavana herra Van Rampai, joka on Belgian edustajahuoneesta. Ja meneer de voorzitter, eh, België... Puheenjohtaja, Belgia on täysin samoilla linjoilla kuin BEPS-hanke ja sitä olemme olleet yhdessä myös taksevaliokuntaan. Me haluamme myös tämän veropohjan sellaiseksi, että myös vaikutamme siihen itsekin. Ja nämä suosiolliset veroprosentit, joita on ja jotka hyödyttävät monikansan yrityksiä, me haluamme vaikuttaa tähän ja lopettaa tällaisen. Samoin veropäätökset, se on myös varsin tärkeä tekijä, samoin avoimuus näissä veropäätöksissä ja sisäisessä siirrossa tämä liittyy tähän veropohjaan. Se on meille tärkeä kysymys ja on hyvä, että Euroopassa on tämä direktiivi yritysten yhteistä yhdenmukaista verot, yritysveropohjasta hyvä asia. Sitten pari kysymystä. Esimerkiksi Euroopan Vastaher, komissaari Vastaher on tuominut Belgian äh, näistä liiallisista voittopäätöksistä. Tätä varmaan voidaan puolustella monin eri argumentein, mutta tämä järjestelmä on vallalla vuodesta 2004. Nyt sitten taannehtivasti halutaan sopeuttaa tätä järjestelmää uuteen todellisuuteen. Ja Belgian valtion pitää vaatia näitä yrityksen rahoja takaisin. Siksi minä kysyisinkin tästä komission määräämästä takaantuvaisuudesta. Ruvetaanko nyt ta, mi, mi, mitä sitten tapahtuu yritysten äh, juridiselle varmuudelle, jotka investoivat, jos tällä tavalla voidaan toimia taannehtivasti? Sitten toinen kysymys. BEPS-suuntaviivat tai Euroopan direktiivit on saatu aikaan tässä välivaiheessa, eikä ole todellakaan selvää, minkälainen oikeuden varmuus liittyy joukkoon erilaisia verojär, verotusjärjestelmiä. Esimerkiksi olen kuullut juuri, että ko- pääomavähennykset, korkovähennykset ovat mahdollista, koskien omaa pääomaa. Tämä, Tämäkin liittyy nyt siis BEPSiin. Nythän meillä on kansallinen korkojärjestelmä. Monet yritykset voivat käyttää järjestelmää. Tästä voidaankin kysyä. Tämän, tällaiset järjestelmät toisaalta komissio sanoi, että niin, tämä onkin mahdollista ja toisella kertaa se ei ole mahdollista. Mitä sitten ensi vuonna tapahtuu, tällä väliaikaan tapahtuu? Tarvitaanhan nyt jokaista oikeasta varmuutta, koska kansainvä- kun kansainvälisesti kehitetään BEPSiä, direktiivä ja muuta. Nyt asetetaan kysymyksiä monia verojärjestelmiä tässä välivaiheessa. Siis me haluamme, että myös seuraavassa välivaiheessa taataan oikeudellinen varmuus. Me jäi... Kiitos. Toistaisin sen, että puheaika on korkeintaan kaksi minuuttia, koska haluamme todellakin antaa kaikille puheenvuoroa pyyntäneille puheenvuoron. Seuraavana herra Kretsch, joka on Maltalta edustajahuoneesta. Grazie, su chairman. Memsh dubio li... Kiitos puheenjohtaja. Epäilemättä asia on kovin tekninen, mutta myös hyvin tärkeä poliittisessa mielessä. sekä myös eurooppalaisella että kansallisella tasolla. Aiheen herkkyys ja aiheen sisältö vaativat sitä, että sitä analysoidaan huolellisesti. Täytyy ottaa huomioon nämä herkkäluontoiset asiat, jotka liittyvät jäsenvaltioihin. Meille sopii reilu verotus, joten puollamme monia kohtia paketissa, veronkierron torjuntapaketissa. Kuitenkaan ei voida päätyä sellaiseen tilanteeseen, jossa paketti vaikuttaisi kans, kans, jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Verotus on edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaa. Eli jos aloitteesta halutaan menestyksekäs, niin ensinnäkin menestys voidaan saavuttaa niin, että noudatetaan läheisyysperiaatetta täysin, subsidiariteettia. Sillähän koko verotuksen idea rakentuu. Ja tunnustetaan jäsenvaltioiden toimivalta verotusasioissa niin, että jäsenvaltiot täytäntöönpanevat, täytäntöönpanevat tietysti lopulta. Uskomme myös, että pienissä kansantalouksissa, joissa, jotka ovat alttiina suuremmille riskeille kuin suuremmissa jäsenvaltioissa, niin täytyy ottaa näiden kansantalouksien erityispiirteet huomioon. Niin, että kansalaisemme ja äänestäjämme voivat edelleen uskoa tähän pakettiin, että he voisivat puoltaa pakettia. Silloin täytäntöönpanosta vasta tulee menestys. Kiitos. The next speaker on the list is Miss Julie. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jolie Euroopan parlamentista. Yes, good morning everybody. I think what we are doing right now... Hyvää päivää kaikille. Nyt teemme tärkeitä asioita ja haluaisin jakaa kanssanne raportin, jonka Euroopan vihreä, vihreän ryhmä on pyytänyt, tilannut Ikeasta. Ja nyt tämmöisessä yhteydessä todettiin, että kyseinen yritys on kiertänyt miljardilla eurolla veroja kuuden vuoden aikana. Minulla on lukuja monissa teidän maistanne, esimerkiksi Belgiasta, yhden vuoden aikana 7 miljoonaa, Tanskassa 3 miljoonaa, 23 miljoonaa, Ranskassa 36 miljoonaa, Saksassa ja niin edelleen. Joten minä pyytäisin, kysyis, pyytäisin, että te omissa maissanne tarkastelisitte näitä yrityksiä, estäisitte kysymyksiä valtiovarainministeriltä ja tutustuisitte tähän asiaan. Tämä raportti on saatavissa, ne tulen lähettämään sen sihteeristölle, joka voi jakaa sen teille kaikille. Ja edelleen tärkeää on, että uudet BEPS-säännöt eivät muuttaisi tätä juurikaan. Ei tätä kautta IKEA saada maksamaan veroja siellä, missä se toimii. Me parlamentissa tässä raportissa, jonka laadimme, tulemme tekemään ehdotuksia niin, että saataisiin kiinni myös tällaiset aggressiiviset verosuunnittelijat, joita BEPS ei vielä tässä muodossaan kata. Thank you very much. The next speaker. Kiitos seuraavana puhujana on herra Oprea Romanian senaatista. Kiitoksia, puheenjohtaja. Romanian parlamentti tukee toimintasuunnitelmaa ja veronkierron välttäminen on tärkeä prioriteetti. Olemme huomanneet, että standardeja ole koordinoitu riittävästi, kun kysymys on yritysten verotuksesta. Ja EUlla täytyisi olla toimivalta sen suhteen, että saadaan paremmin yhteensopimaan nämä kansalliset järjestelmät. Yhteinen yhtiöverotusjärjestely on tietysti tärkeä ja sen suhteen olemme ilahtuneita siitä, että sitä tarkastellaan uudelleen, koska sillä on vaikutuksia veronkiertoon. Tavoitteena pitäisi olla se, että poistettaisiin jotkut veroesteistä, joita yhtenäismarkkinoilla on. Ja yhteisen yritysverotusta koskevan direktiivin kohdalla soveltaminen on erityisen oleellista. Romaniassa työvoiman hinnan pitäisi olla yksi tärkeä tekijä sillä siellä kilpailukyky on hankalampi toteuttaa verrattuna sellaisiin maihin, joissa nämä kustannukset ovat paljon korkeampia. Rajoja ylittävä tappioiden kuittaaminen saattaa johtaa siihen, että meillä syntyy eroavaisuuksia budjettituloihin, jotka liittyvät voittoihin kun vuonna 2016 toisella vuosipuoliskolla esitellään tämä ehdotus, niin Romania tarkastelee sitäkin uudelleen. Kiitoksia. Thank you very much. Next. Kiitos. Seuraavana Rova Ranskan kansalliskokouksesta. Louvagie. Taustaan Louvagie voittojen verottaminen ja sitten se paikka, missä toimintaa harjoitetaan. Tämä on kysymys, johon EUn pitää reagoida ja tilanteeseen puuttua. Viime päivien todellisuus ja tiedot, joita olemme saaneet, osoittaa, kuinka laajalti toisaalta pyritään optimoimaan vero, verotusta, ja tämä vaatii selkeää reagointia ja vastausta. Tässä budjetit menettävät huomattavasti kansallisella tasolla. Ver, tehokas, tasa-arvoinen verotus on avainasemassa Euroopan onnistumisessa. Ei ole mahdollista, että toisaalta pyydetään kansalaisiltamme, että he osallistuvat budjettiponnisteluihin ja toisaalta ei toimita tehokkaasti eikä nopeasti monikansallisten yritysten kohdalla samoissa asioissa. Meidän tehtävänämme on käsitellä myös muita kysymyksiä, kuten puolustaa eurooppalaista innovaatiota ja tuomita väärinkäytökset, jotka liittyvät määräävään asemaan. Jos jäsenvaltioiden verotuksen itsenäisyys tietysti pitää säilyttää, niin kuitenkin kunnianhimoiset yhteiset verotoimet ovat tarpeet. Sen pitää johtaa siihen, että lisätään avoimuutta ja verotetaan siellä, missä voitot saadaan. Olen kuullut, että tarvitaan kumppanuutta. Tästä ovat aikaisemmat puhujat puhuneet kumppanuutta jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on olennainen tekijä, jos halutaan onnistua BEPS-asiassa. Voimmeko tänään nyt, kun keskustelemme, saada vakuutuksen siitä, että jäsenvaltioiden eh, toiminta on tarpeeksi päättävästä, jotta löydetään vastauksia näihin verotasapuolisuuskysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos kovasti tästä. Seuraavana Hella Enkelbrecht Tanskan Folketingetistä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentaarikot. Nyt pitäisi muistaa, mistä BEPS-hankkeessa oikeasti on kyse. Kyse ei ole pelkästään siitä, että saadaan paljon verotuloja yhtiöverosta. Itse asiassa BEPS-hankke koskee myös sitä, että varmistetaan, että suuret monikansalliset yhtiöt saavat saman verokohtelun kuin muut. Kyse on myös tasaveroisesta kilpailusta. Tätä ei pidä unohtaa, ja se on myös kovin tärkeää. Olen kuullut tänään joitakin lausuntoja, jotka koskevat sitä, että täytyy olla valistusta esimerkiksi yleisölle. Tanskassa on sitä aika paljon tehty. Olemme aika edistyksellisiä Tanskassa ja en puhu näin, koska olen asiasta vastaava ministeri aiemmin, vaan Yksi syy on myös se, että yhtiöverotusasioista on keskusteltu aika pitkään jo. Ja yksi hyvä asia valistustyössä on se, että jos ajatellaan kansainvälisiä monikansallisia yhtiöitä, amerikkalaisia osallistuvat julkiseen keskusteluun Tanskassa ja sanovat, että miksi meillä ei olisi enemmän avoimuutta Tanskassa kuin mitä muissa maissa on. Ja sitten kun tämä on saavutettu, niin sitten on päästy eteenpäin. Eli jos Tanskan puolelta jotain voimme tehdä, olla avuksi kenelle tahansa teistä, teidän parlamenteissanne, jos halutaan viedä asiaa eteenpäin, niin tehdään niin. Yksi asia, mitä Tanskassa on tehty, on avoin tietokanta. Sieltä voi nähdä kunkin yrityksen yhteisön, mitä paljon ovat maksaneet viime vuosina. Tämä on valistusta. Tämä lisää tietoa. Eli tehdään mitä voidaan, mutta tietysti ennen kaikkea toteutetaan BEPS-hanke kansallisessa lainsäädännössä mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia sitten EPP-ryhmää edustavaa herra Stolojan Euroopan parlamentista. Uh, I welcome, uh... Kiitoksia. Tämä direktiiviehdotus, jonka komissio on esitellyt, on mielestäni hyvä ja lisäksi jäsenvaltioiden kansallisen parlamentin ponnistukset mielestäni ovat hyviä, joiden avulla pyritään vähentämään tätä äm, voiton siirtoa. Se johtaa siihen, että pk-yritykset maksavat enemmän veroja kuin monikansalliset yritykset ja meidän täytyy tällainen käytäntö lopettaa. Ja itse asiassa olemme juuri saaneet kuulla Euroopan komission lausunnosta, että jotkut veropäätökset ovat olleet eurooppalaisia asetuksen vastaan, jotka koskevat valtionapua. Minun kysymykseni onkin Euroopan komissiolle se, että miten oli mahdollista, että tässä suhteessa ei ole toimittu, koska Nämä verotuomiothan ovat olleet olemassa jo pitkään. Miksi me emme toimineet? Euroopan komissio alkoi toimia vain sitten, kun tällainen suuri skandaali tuli julkiseksi. Silloin kun se tuli todella kaikkien tietoon, ei sitä voi hyväksyä eurooppalaiselta toimielimeltä. Minun kysymykseni on, Miten saatoimme toimia näin? Tai miksi? Miten emme toimineet? Miksi emme toimineet jo kauan sitten? Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Seuraavana Rova Lori Viron parlamentista. Ähm. Kiitoksia. Spanish colleague. Olen samalta tanskaisen kollegani kanssa, kun toimitaan veronkiertoa ja välttelyä vastaan. Se on selkeä kysymys verotuksessa. Ja tämä liittyy myös reiluun kilpailuun. Ja reilu kilpailu vaikuttaa talousen kasvuun. Sitähän me täällä haluamme Euroopassa tällä hetkellä. Olen myös samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat tänään osoittaneet, että tämän päivän talous ei ole sama kuin aikaisemmin. Verojärjestelmämme on vanhentunut Esimerkiksi digitaalitaloudessa on varsin vaikea arvioida, missä arvoa luodaan, mutta verotuksen pitäisi tapahtua siinä paikassa, missä arvoa kuitenkin luodaan, joten on erittäin tärkeää määrittelemme hyvin, missä tuottoa, tuloa saadaan ja siellä verotuksen pitäisi siis tapahtua. Ja myös haluan sanoa, että kun me harmonisoimme verotietoa ja tietojen vaihtoa, meidän pitäisi pyrkiä siihen, että vältetään mahdollisuuksien rajoissa kaksinkertaisia hallintotaakkoja. Samantyyppisiä kannus, kannusteita tarvitaan sekä EU-ssa kuin OECDssäkin. E Voittojen, jos siirrytään verotusta pitäisi siirtää työltä kulutukseen ja niille tässä voitaisiin takaisin tukea pitkän aikavälin kasvua Euroopassa. Kiitos. The next speaker. Kiitos. Seuraava puhuja Rova André Ranskan senaatista. BEPS. Kiitoksia. BEPS-hanke. Ja aivan kuten kollegat ovat täällä tuke, todenneetkin, niin sitä Ranska tukee hyvin voimakkaasti. Varsinkin sen avulla voidaan taistella verokiertoa vastaan ja suuryritysten haitaista toimintaa vastaan. Ranskat monikansalliset yritykset ovat tietysti huolissaan BEPSistä ja siitä, mikä on veropohjan uudelleensiirron vaikutus, ja varsinkin uusissa maissa nousevissa talouksissa, kuten Brasiliassa ja Kiinassa monissa monilla ranskalaisilla yrityksillä on perustoimintansa nimenomaan näissä maissa. Ja e, esimerkiksi tekijänoikeustulos maksetaan näihin maihin. Senaatin valiokunta järjesti kuulemisia viime vuonna näistä kysymyksistä, ja jossa tarkasteltiin sitä, miten sekä OECDn sisällä että verotussopimusten uudenneen neuvotteluiden puitteissa näitä asioita käsitellään. Ja sitten syksyllä senaatti hyväksyy useita lainsäädännön kohtia ja BEPSin useita artikloita on jo transponoitu ranskalaisen lainsäädäntöön. Meillä on vielä paljon työtä kuitenkin tehtävänä ja mm, uskoakseni kaikki työskentelemme samaan suuntaan. Thank you very much. And then the... Kiitos kovasti. Ja viimeisenä puhujana Herra Demassi edustaa Guen ryhmää Euroopan parlamentista. Niin, tervetuloa kollegat Brysseliin. Komission veronkierron torjuntapaketti on suuri askel komissiolle epäilemättä, mutta pieni askel rehelliselle veronmaksajalle ja niille kansalaisille, joihin kohdistuvat sosiaaliturvan leikkaukset. Mielestäni BEPS-aloite oli mahdollisuus siirtyä periaatteeseen, jossa monikansallisia yhtiöitä verotetaan yhtenä yhteisönä, jota ne oikeasti ovat. Mutta nyt korkovähennyspäätöksen vuoksi voidaan edelleen vähettää 30 prosenttia nettokustannuksista liikevoitosta ja vakuutusyritykset ovat rajoituksista, rajoitusten ulkopuolella. Myöskin sitten ulkomaisia väliyhteisöjä koskevat säännöt ovat potentiaalisesti vahva väline, mutta kun kynnyksenä on 40 prosenttia, jonka jälkeen vasta säännöt tulevat voimaan ulkomaisia väliyhteisöjä koskien, jolloin emoyhtiöllä olisi tietty verokanta, niin tässä alkuperäinen suositus oli 75 prosenttia. Yliopiston maailmassa puhuttu jopa 90 prosentista, joten tässä on suuri kannuste nyt siirtää liiketoimintaa alhaisen verotuksen alueella, eikä siellä, eli säännöt eivät edes päde siellä EU-jäsenvaltioihin. Eli paljon läksyjä vielä tehtävänä ja parlamentissa ajamme edelleen verotuksen oikeudenmukaisuutta. Sitä kansalaiset nyt tarvitsevat ja sitä taloutemme tarvitsevat nyt, jotta julkisia investointeja voidaan rahoittaa, jotta lamasta päästään yli. Kiitoksia. Thank you very much. This is the last. Kiitos. Tämä oli viimeinen puhuja BEPS-osuus on nyt saatu loppuun. Nyt ymmärrän, että täällä tuli myös kysymyksiä esille. Belgian edustajalta kaksi ja sitten Romanian parlamentista myös yksi kysymys. Ehkä voin antaa puheenvuoron nyt komission edustajalle. Hyvin lyhyt vastaus, korkeintaan kaksi minuuttia ja sitten ehkä voidaan jatkaa tästä kahden, kahden välisesti salin ulkopuolella, jos on tarpeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielellään vastaan joihinkin kohtiin. Ensinnäkin kiitän kaikkia, koska en ole ollut vielä aikaa tänne tehdä, koska on otettu esiin kuinka tärkeää on saada aikaan yhtenäinen yritysveropohja. Kaikki, mitä me teemme BEPSin kohdalla on välttämätöntä, mutta mikään, mitä teemme BEPSissä, ei poista sitä, että tarvitaan myös sisämarkkinoille yhteinen yritysveropohja. Toinen asia, en halua mitenkään kommentoida kysymyksiä, jotka liittyvät valtion tukiin, koska se ei kuulu komissiolle, eikä se kuulu todellakaan minun toimialani mutta sanoisin, että esimerkiksi tämä taan, taannehtivuus, joka otettiin kysylle, ei tämä ole mikään erityisen tärkeä kysymys silloin, kun on verotuksellisesta valtion tuesta, silloin kun valtion tuki on sääntöjen vastaista, niin silloin voidaan se korvata. Mitä tulee sitten eri, pelkialaisiin erityisjärjestelyihin, no, nominaalinen korko oli tällainen kysymys. Tätä pitää tähän pitää tietyt varalausekkeet asettaa. Meillä on samantyyppisiä järjestelmiä muissakin jäsenvaltioissa, joihin liittyy väärinkäytöksen vastaisia toimia, jotka ovat paljon tehokkaampia ja huomattavampia kuin BGLn järjestelmä. Tämä on kohta, joka on otettu esille erityisesti suosituksissamme, joita on tehty Euroopan ähm, äh, ohjausjakson yhteydessä. Tämä ei sinänsä ole tuomittavaa, mutta tässä pitää toimia sääntöjen mukaisesti, tiukkojen sääntöjen mukaisesti, kun liittyvät väärinkäytökseen vastaiseen toimintaan. Ja Italian järjestelmä tuntuu meistä tässä asiassa vahvemmalta kuin se, mitä toteutetaan tällä hetkellä Belgiassa, mutta tiedän kyllä, että tästä asiasta juuri nyt keskustellaan Belgian politiikassa. Sitten viimeinen kohta, jota käsittelen, liittyy veropäätöksiin. Haluaisin sanoa tästä kaksi asiaa. LuxLeaksin jälkeen ei suinkaan komissiossa tähän herätty, että ottaisiin käsitellä tiedonvaihtoa. Tämä asia on ollut esitys esillä komissiossa jo vuodesta 2010 lähtien. Ainoa asia, minkä voin sanoa, että haluaisin tukea kommentteja, joita Alankomaiden kollegamme esitti, koska silloin kun on laillinen, vahva, kunnianhimoinen selkeä pohja. On helpompi saada hyviä tuloksia kuin jos on pehmeää lainsäädäntöä, joka riippuu hiukan liikaa jäsenvaltioiden hyvästä tahdosta. Voin varmistaa teille, että tänään direktiivin myötä me olemme vahvempia ja voimme palauttaa, saada aikaan avoimuutta, jota vaadimme jo aikaisemmin. Olen nyt valmis käymään kahden keskistä keskustelua, koska aika, aika on tässä yhteydessä enää vähän. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, also... Kiitos. Kiitos myös kaikille muille puhuneille. Osuus, ensimmäinen osuus päättyy ja nyt alamme toisen osuuden, joka koskee pankkiunionia ja pyytäisin toisen yhteispuheenjohtajan tänne puhujakorokkeelle. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, voisinko pyytää huomiota tänne? Ladies and gentlemen, I join. Hyvät naiset ja herrat, Kuten Elsinkä, niin minäkin kiitän parlamentteja, jotta voidaan pitää yhteinen kokous. BEPSin jälkeen nyt toisen aiheena on pankkiunioni. Se eh, edustavaa olennaista eh, uudistusta EU:ssa, kun yritetään parantaa rahoitusjärjestelmän vakautta. Tämän osuuden tarkoituksena on keskustella tärkeimmistä saavutuksista tähän asti kuten myös nykyisistä ja tulevista haasteista ja niistä vaiheista, joilla pankkiunin saadaan loppuun saatetuksi. Yhteinen valvontamekanismi ja kriisiratkaisumekanismi ovat molemmat nyt toiminnassa. Toivotamme tervetulleeksi edustajat näistä kahdesta pankkiunionin pilarista. Daniel Nui, joka on Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtaja, ja Elke König, joka on sitten yhteisen kriisiratkaisuneuvoston puheenjohtaja. Kuulemme heidän kokemuksistaan uusissa elimissä ja siitä, mikä etusijalla on tulevassa työssä. Eilen Ekon valiokunnassa äänestettiin ensimmäisestä parlamentin vuosikertomuksesta pankkiunionista, jossa herra Gualtieri on esittelijänä. Mietinnössä hän arvioi pankkiunionin kehitystä vuonna 2015. Sen lisäksi ekonvaliokunnan työ komission ehdotuksesta eurooppalaisesta äh, talletusvakausjärjestelmästä, talletusvakuusjärjestelmästä on alkanut. Alankomaissa senaatissa edustajahuoneessa on eri käsityksiä siitä, mikä on tarve eurooppalaiselle talletusvakuusjärjestelmälle tässä vaiheessa. Sen vuoksi meillä on erityisintressi kolmannen pilarin loppuun saattamisessa pankkiunionissa. Odotamme innolla keskustelua kunnianhimon tahosta, tasosta ja siitä, miten EU:ssa voidaan saada aikaan korkeatasoinen talletusten suoja ja tehokas pankkiunioni niin, että voidaan palauttaa varmistaa eh, rahoitusjärjestelmän vakaus ja tallettajien ja sijoittajien luottamus. Nyt puheenvuorossa Rova Nui, joka on Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia. On ilo puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet olla parlamenttien välisessä valiokuntakokouksessa. Alun perin aion puhua kahdesta kysymyksestä – mitä on saatu aikaan yhteisestä valvontamekanismista ensimmäisenä vuonna ja toiseksi missä määrin erilaiset kansalliset pankkisäännöt estävät tehokkaan yhtenäisen valvonnan. Kuitenkin tämänhetkinen markkinatilanne huomioiden mielestäni on järkevämpää antaa teille ensin arviointi Euroopan pankkisektorista valvojan näkökulmasta katsottuna. Aluksi sanoisin, että tilanne euroalueen pankkisektorilla tällä hetkellä on varsin erilainen kuin se oli vuonna 2012. Pankkisektori on kestävämpi, vahvempi kuin ydinpääoma yksi suhteet merkittävissä rahoituslaitoksissa ovat nousseet keskimäärin noin 9 prosentista 2012 noin 13 prosenttiin sen jälkeen, kun valvojien arviointi on tehty, tämä kutsutaan, tunnetaan se REP. Lisäksi pankkien pääoman laatu on myös huomattavalla tavalla parantunut. Näin sektori on paljon kykenevämpi ottamaan vastaan odottamattomia taloudellisia rahoituksessa vastatuulitilanteita kuin muutama vuosi sitten. Edelleenkin on ryhmäpankkeja, joilla on paljon järjestämättömiä lainoja kuitenkin. Kattavan arvioinnin yhteydessä nämä järjestämättömät riskit on nyt tunnistettu. Ensimmäistä kertaa on käytetty yhteistä määritelmää, jonka pankkiviranomainen on antanut. Yhtä tärkeää on, että nämä järjestämättömät lainat on, ovat saaneet asianmukaista lisärahoitusta, joten olemme aika hyvässä tilanteessa. Voimme jatkaa ja edistää sitä, että vähennetään näitä lainoja järjestyneellä tavalla seuraavina vuosina. Tätä tarkoitusta varten teemme läheistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, että varmistaisimme sen, että järjestämättömien lainojen politiikkamme täydentyy välttämättömillä kansallisilla toimenpiteillä. 2015 SREP-kierroksen aikana olemme todenneet, että val- valvonta on edistynyt pääomavaatimuksista ja odotamme näin tapahtuvan pankkisektorilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kaikki jatkuu samalla tavalla, pääomavaatimukset eivät tule enää nousemaan tästä. Huomattavat merkittävät pankit EKPn valvonnassa ovat valmiit ottamaan vastaan ö, vaikka pääomavaatimusdirektiivin ja äh, mm, asetuksen 2019. Suuri enemmistö on päässyt jo tähän pisteeseen. Muut ovat täyttämässä vaatimuksia pikkuhiljaa ja niillä on voittoon jakopolitiikka, jonka kautta ne voivat vastata uusiin vaatimuksiin 2019 aikarajan mennessä. 2015 EKPn valvonnassa olevat pankit edelleen ovat lisänneet voittoja vuodelta 2014. Tämä maasta sen, että pankeilla on riittävä voittojen jakopolitiikka, vaikka ne samalla täyttävät pääomavaatimus ja pääomava puskurivaatimuksia voivat lainata taloudelle. Sektorilla on puskureita, jotta se voi vastata ensisijaisen lisäpääoman instrumentin vaatimuksista nyt kun näitä vaatimuksia otetaan käyttöön, pankit jo ovat ylittäneet hyvinkin minimikynnykset ja edelleen jatkavat puskurirakentamistaan sisäänmenokaudella. Haluaisin lisätä, miksi tämä BRRD-direktiivi meillä on nyt kriisiratkaisujärjestelmä, joka varmistaa sen, että pankkisektori kantaa kustannukset pankkien pääomittamisesta, jos pankki pitää hajottaa, eikä veromaksia tässä tarvita. Jos vaikkakin BRD-direktiivi oikealla tavalla on lisännyt markkinakurinalaisuutta, sijoittajien pankkien kohdalla hiljattamat korkoerot eivät tunnu perustelevan sitä korkeampaa pääomatasoa, joka pankissa tarvittaisiin. Uskon, että nämä ovat erittäin tärkeitä kohtia panna merkille tässä tilanteessa. Mutta nyt lyhyesti puhuisin siitä, mistä alun perin halusinkin puhua täällä. Ensinnäkin yhteisen valvontamekanismin saavutukset sen ensimmäisen toimintavuoden aikana. EKPn pankkivalvonnan aikaansaaminen pankkivalvojana koko euroalueella lyhyessä ajassa, joka on ollut käytössä, on ollut ennennäkemätön saavutus kun se, olemme täyttäneet, käyttäneet valvontatehtävämpää, niin pääasiassa on kohdella kaikkia valvottajapankkeja samalla tavalla, yhtä lailla. Toisin sanoen, me olemme todella yksi ainoa yhteinen valvoja. Jotta voidaan täysin saavuttaa tämä tavoite, EKP tarvitsee kahta asiaa. Yhtenäisiä sääntöjä ja yhtäläistä tapaa soveltaa näitä sääntöjä Yhteisen valvontamekanismin takia, kun se on pelastettu, olemme edenneet huomattavasti monilla, moni, moni, molemmissa kysymyksissä. Mitä tulee vakavaraisuussääntöihin, olemme saaneet aikaan yhteisen, yhteisen metodologian valvojen arviointiprosessia varten, jota sovelletaan kaikkiin merkittäviin laitoksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt meillä on kurinalainen reilu valvontavaatimukset käytössä kautta linjan ja siirrymme kohti yhtenäistä toimintakenttää juurissa puitteissa. Kuitenkaan meillä ei ole todella yhteisiä sääntöjä vielä tähän mennessä ja tämän takia täysi valvontakäytäntöjen harmonisaatio ei ole vielä mahdollista. Yksi kysymys tässä kysymyksessä on niin sanotut optiot ja kansallinen ö, harkintavara va, pääomavaatimusdirektiivissä asetuksessa. Voin jo kertoa tässä vaiheessa, että harmonisaatiopolitiikka tullaan ottamaan käyttöön pitkälti ensi tämän vuoden aikana. Joten erilaiset kansalliset pankkisääntömme estävät tehokkaan yhtenäisen valvonnan. On raja sille, mitä EKP voi tehdä, kun se harmonisoi kansallisia valvontasääntöjä. On olemassa edelleenkin eroja vakavaraisuussäännöissä, emmekä voi tarttua niihin itse. Nämä erot e-, estävät yhtäläiset mahdollisuudet ja val- haittavat valvojien toimintaa. Nämä erot johtuvat eri syistä. Ensinnäkin EU-lainsäädäntö tällä hetkellä antaa vaihtoehtoja jäsenvaltioille, jotka voivat käyttää myös kansallista lainsäädäntöä. Tässä tapauksessa ei ole mitään, mitä EKP voi tehdä jatkakseen lisäharmonisaation tiellä. Lainsäädäntöaloitteet ovat välttämättömiä, jotta voidaan korjata ongelman syyt. Toiseksi huomattava määrä eroja syntyy siitä, että käytetään direktiivejä eikä asetuksia. Anna teille esimerkin. Silloin kun valvoja haluaa puuttua nopeasti tilanteeseen, sitä, on tar- sitä tarvitaan juuri silloin, kun pa- joku pankki on vaikeuksissa. Tämän takia pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivi BRRD on antanut valvojalle mahdollisuuden puuttua asioihin varhaisessa vaiheessa. Koska tämä on EU-direktiivi kuitenkin, niin BRRD direktiivi on jättänyt asian siirtämisen kansallisen lainsäädäntöön jäsenvaltioille. Tämän takia EKPn edessä on 19 erilaista lainsäädäntöä, jotka, joita pitää seurata euroalueella. Yhdenmukainen lainsäädäntö tällä saralla ihanteellisesti asusten kautta on minun mielestäni välttämätöntä eikä vain toivottavaa. Kolmanneksi kansallinen lainsäädäntö voi olla myös ongelmana mitä tulee yhtenäisiin mahdollisuuksiin pankkiunionissa silloinkin, kun ei ole tarvetta siirtää EU-lainsäädäntöä kansalliseen lainsäädäntöön. Harkintavalta, jota EKPlla on harmonisoida sääntöjä pankkiunionissa, sitä rajoittavat lisäsäännöt ja velvoitteet, jotka johtuvat kansallisesta laista joissakin maissa. Esimerkiksi ei-sitovat valvontakäytännöt voidaan muuttaa sitovaksi, la, sitoviksi laiksi, laiksi, Jotta voidaan saavuttaa aino, aito pankkiunioni, jäsenvaltioiden pitäisi pidättäytyä esteiden asettamisesta yhtenäisen valvonnan tieltä ja antaa EKPn harjoittaa pankkivalvontaa. Nyt lopuksi vielä SSM luotiin tarkoituksena ja teemme parhaamme saavuttaaksemme tavoitteemme. Valvonnan on kuitenkin rajoja sillä, mitä voimme kaiken tehdä, ja me tarvitsemme teiltä lainsäädeltä apua niin Euroopan kuin kansallisella kansalliseltakin tasolta, jotta saavutaan todella yhtenäinen valvontatilanne. Meidän pitää tehdä yhdessä työtä, jotta voimme vähentää olemassa olevaa hajautuneisuutta ja meidän pitää olla valppaina, mitä tulee lakiehdotuksiin niin kansallisella kuin EU-tasolla, jotta varmistamme, että vakavaraisuussäännöt pankkien kohdalla täysin harmonisoidaan jotta voimme täyttää sen tehtävän, jonka olette meille uskoneet. Kiitoksia. Thank you. Kiitos Rovanui. Ja nyt antaisin puheenvuoron tohtori Königille, joka on yhteisen kriisiratkaisuneuvoston puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Tietysti ensimmäistä kertaa tulee monta kertaa, kun on uusi elin. minäkin ensimmäistä kertaa puhun nyt yhtä aikaa kansallisten Euroopan parlamenttien jäsenille. Se onkin mielestäni olennaista. Me olemme sitoutuneita siihen, että olemme tilivelvollisia ja toimimme avoimesti. Ja ensimmäistä kertaa itse asiassa puhun teille yhdessä Rovan Nuin kanssa. Ja tulette näkemään, että paljon yhteistä me asioissa on. Mutta yritäisin nyt siirtyä suoraan kahteen aiheeseen, jotka on annettu yhteisen eh, kriisiratkaisuneuvoston saavutukset ja prioriteetit vuodelle 2016. Enkä voi pidättäytyä siitä, että lopulta palaan Danielen alustukseen. Se, se, sitä tuen täydestä sydämestäni niin olen samaa mieltä. Eli pääsaavutukset vuoden 2015 aikana. Vasta kolme viikkoa sitten olin ekovaliokunnassa, joten en yritän olla toistamatta itseäni, mutta yksi asia pitää aina toistaa. Olemme edelleen alkuvaiheessa. Noin 130 työntekijää, toivottavasti saadaan se tuplattua se määrä vuoden loppuun mennessä – organisaatiota ollaan rakentamassa ja ainakin alkuvaiheessa sujuu saumattomasti, mutta paljon on tehtävääkin. Mutta nyt sisällön osalta. Kriisiratkaisusuunnitelmissa se oli jo viime vuonna, ja kuten Guatierin mietinnössäkin tulee esille. Ja olemme todellakin yrittäneet kovasti varmistaa, että viime kuukausina on, ollaan todellakin äh, otettu kriisiratkaisutoimista täysi vastuu, siis tammikuun alusta lähtien tänä vuonna. Meillä on ollut neuvotteluja. Ensin allekirjoitettiin sopimus itse asiassa joulukuussa, mutta siitä jo paljon aiemmin sovittiin äh, parlamentin ja kriisiratkaisuneuvoston välillä tietojen vaihdosta – ja yhteistyöstä meillä on yhteisymmärryspöytäkirja myöskin keskuspankin ja kriisiratkaisuneuvoston välillä tietojen vaihdosta ja yhteistyöstä. Ne on siis tehty ja paketissa. Erityisesti tietojen vaihto keskuspankin kanssa, niin kuin siitä asetuksessa määrätään, on erityisen tärkeää meille. Ja koko ajan meillä on tiivis yhteys keskuspankkiin, jotta asia voidaan myös toteuttaa mutta tietojenvaihto on yksi aiheesta, josta Rova Nui ja minä varmaan useimmiten puhumme, kun näemme toisiamme. Tiivis yhteistyö täytyy myös saada aikaan ja mielelläni sanon, että se onkin saatu aikaan kansallisten kriisiratkaisuviranomaisten kanssa. Se on olennaista, koska kansalliset kriisiratkaisuviranomaiset ovat olennaisessa osassa erityisesti jos ajatellaan vähemmän tärkeitä laitoksia, mutta myöskin transponointimekanismia. Ja sanotaan ihan suoraan, tässä tarvitaan paljon kansallisen tason tietoa. Sen vuoksi yhteistyötä todellakin tarvitaan. Olemme laatineet, tai oikeastaan olemme laadintatyön loppuvaiheessa kriisiratkaisusuunnitelma ohjekirjasta yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa ja tämän myötä voimme varmistaa johdonmukaisen ja oikeasuhtaisen kriisiratkaisusuunnittelun. Ja jos tarvitaan, niin myös sen, että voidaan hoitaa euroalueen kriisiratkaisutapaukset mahdolliset tulevaisuudessa. Avoimuuden nimissä pyrimme julkaisemaan lyhyen asiakirjan, jossa annetaan suuntaviivoja siis samanaikaisesti Guide Supervision äh, asiakirjan kanssa, jota te kutsutte sillä nimellä, ja myöhemmin tänä vuonna niin, että toimiala, mutta myöskin laajempi yleisö voisi paremmin ymmärtää lähestymistapamme kriisiratkaisusuunnitteluun. Aina painotan sitä, että kriisiratkaisusuunnittelu, mutta myöskin varsinaisen kriisiratkaisun yhteydessä. Tämä on avoimuuden kannalta tärkeää, ja että saadaan markkinoille varmuutta. Koordinaatio kansallisten viranomaisten kanssa on tärkeää, tietysti myös koordinaatio keskuspankin kanssa, mutta se ei yksin riitä. Meidän täytyy koordinoida ja tehdä yhteistyötä myös kansainvälisellä tasolla, EU-euroalueen e, ulkopuolella ja EUn ulkopuolella, koska useimmat suuret pankit toimivat euroalueen ulko- ja sisäpuolella. Hyvin voi sanoa mielestäni, ja tässä oli vähän samalla linjoilla kuin mitä sinä sanoit, niin viime vuosina on tapahtunut paljon, ei pelkästään valvonnassa, vaan myös kriisinratkaisusuunnittelussa, mutta avoimia kysymyksiä on vielä paljon. Sen vuoksi pureudun nyt lyhyesti pääprioriteetteihimme vuodelle 2016. Kriisiratkaisuneuvosto, ja tämänkin olen todennut aiemmin, on organisaatio, joka katsoo eteenpäin. Sen vuoksi olemme keskittyneet kriisinratkaisusuunnitteluun uskoen vakaasti, että hyvä suunnittelu toivottavasti ennaltaehkäisee kriisinratkaisutapauksia. Eli vähän leikkimielellä sanon, että emme odota ensimmäistä asiakasta, että se tulee koputtamaan ovelle. Päätavoite kriisiratkaisuneuvostolle vuodelle 2016 suunnittelussa on todellakin saavuttaa täysi suunnitteluvalmius, jotta meillä olisi vaadittavat suunnitelmat kaikille toimivallassamme oleville yhteisöille. Ja että saadaan aikaan sisäiset kriisiratkaisuryhmät. Osa tätä, ei ainoa osa, mutta hyvin tärkeä osa tätä on kyllä se, että määritellään minimivaatimukset omille varoille ja hyväksyttäville veloille. Tämä kuuluisa MREL, yksittäisille yhteisöille ja ryhmittymille. Tämä saadaan loppuun saatetuksi toivottavasti vuoden loppuun mennessä. MREL pätee kaikkiin pankkeihin EUn sisällä asianmukaisella ja oikeasuhtaisella tavalla. Meidän tehtävänämme on saattaa yhteen jotkut kansainväliset vaatimukset, TELAC, kokonaistappion sietokyky MRELiin ja varmistaa, että jo asia lähestytään johdonmukaisesti. Hyvät uutiset ovat sen, että tämä, ovat, tämä on toteutettavissa ja että toimialalla tämä ymmärretään hyvin. 8 prosentin MRL kokonaisveloista, mutta tapauskohtaisesti tämä voi olla selkeästi korkeampi, niin sitä yleisesti vaaditaan suurimmille pankeille pankkiunionissa. MRELin asettaminen ei tarkoita pelkästään määrällisiä tavoitteita pankkeille. Ja siinä hyvät uutiset ovat ehkä se, että määrälliset tavoitteet eivät ole suuri rasite useimmille niistä. Täytyy myös päättää laadullisista piirteistä. Sehän on haastavampaa. Se on vaikeampi toteuttaa. Ja siinä saatetaan vaatia enemmän sopeutumisaikaa pankeille. Mutta tässäkin toimitaan tapauskohtaisesti sitä tarvitaan, jotta voidaan varmistaa, että tulevaisuudessa pankit äh, voivat hoitaa kriisejä. Tässä on myös muita aiheita mukana, mukaan lukien se, että miten käytämme eri käytön, käytössämme olevia välineitä. Ähm, ja äh, samalla linjalla kuin Daniel aiemmin, niin on yksi osa-alue, jossa sanoisin, että tarvitaan enemmän yhtenäisyyttä kuin eripuraisuutta, ja se on työ, joka koskee velkojen hierarkiaa elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin täytäntöönpano, jotta varmistetaan, että sääntöjä voidaan soveltaa samalla tavalla ja että ei kohdata kuten nyt sellaista tilannetta, että 19 valtiota ovat transponoineet elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin, mutta että siinä on tiettyjä eroja. Mutta Positiivisessa mielessä ajateltuna se ei ole katastrofaalista, mutta se on hankala ja jossakin tapauksissa se voi johtaa siihen, että on vähemmän suotuisia ja vähemmän saumattomampia eh, prosesseja. Sitten yhteisestä kriisiratkaisurahastosta meillä on väliaikaisrahoitusjärjestely. Ensimmäiset lainaohjelmat on allekirjoitettu ja eh, lisää on tulossa nyt tulevina viikkoina. Olemme myös keränneet vuoden, vuoden 2015 rahoitusosuudet. Tämä tehtiin tammikuun loppuun mennessä. 4,3 miljardia on tällä hetkellä varoja. Se on sen mukaista, mitä odot, odotimmekin. 2016 rahoitusosuudet siirretään ESFään 30. kesäkuuta. Sitten meillä on kahden ensimmäisen vuoden osuudet ennen kuin aika täysin loppuun, niin palaisin siihen, mitä Daniel sanoi, että ihan hyvin voi mielestäni sanoa, että että vuoden 2008-2009 jälkeen on paljon tapahtunut. Pankit ovat paremmassa tilanteessa, vähemmän on velkavipua ja kuin oli kriisin huippuaikana. Tämä tarkoittaa, että eurooppalainen järjestelmä on kyllä paljon kestävämpi taloudellisille shokeille ja sen lisäksi mielestäni elvytys- se kriisiratkaisudirektiivi tarjoaa meille, jos jotain tapahtuu, kehyksen kriisiratkaisuun 2014 vuoden puolivälistä se on ollut voimassa ja olemme sitoutuneita sen todellakin täytäntöön panemaan johdonmukaisesti ja soveltamaan sitä voimalla tavalla. Ennakoimattomuuden ja monimutkaisuuden käsite aina myy hyvin, mutta toivottavasti siitä tulee vähemmän tosi pankkien kriisiratkaisussa. Direktiivi antaa meille selkeät säännöt rasitteen jakamisesta ja kriisiratkaisuneuvosto on sitoutunut käyttämään sitä todellakin avoimesti ja rakentavasti. Tämän myötä kiitoksia huomiosta. I would like to give now the... Kiitos Rova König ja sitten puheenvuoron saa herra Gualtieri, joka on talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja ja hän on myös pankkiunionin ensimmäisen vuosikertomuksen esittelijä. And, uh, it is... Kiitoksia. Pankkiunionin kaksi pilaria tässä yhdessä samanaikaisesti on miellyttävä nähdä. Kuten tiedätte, pankki, eh, parlamenttihan on voimakkaasti tukenut tätä hanketta. Joten mielestäni on erittäin myönteistä se, että tässä ensimmäisessä kertomuksessamme, jossa on erittäin suuri enemmistö takana, meillä molemmilla on yleinen arviointi koko tästä pankkiunionista, joka on muun muassa yhteisen valvontamekanismin suhteen erittäin myönteinen. Yhteisen valvontamekanismin käyttöönotto on ollut menestystarina sekä operationaalisesta näkökulmasta katsottuna että valvonta laadun näkökulmasta katsottuna. Operationaalisesta näkökulmasta katsottuna voidaan todeta, että tähän asti tehty on aivan e, huomattavan e, hyvä asia. Näin lyhyessä ajassa on saatu aikaiseksi paljon. Tietysti on myös e, parannuksen mahdollisuuksia valvontapuolella. Ja jos ollaan valmiita pohtimaan <clears throat> lainsäädäntötoimia, niin silloin kannattaisi virtaviivaista joitakin hallinnollisia prosesseja, jotta näin päätöksentekoprosessista tulisi tehokkaampaa. Ja nyt sitten, kun puhutaan valvontapolitiikasta, niin yhteinen valvontamekanismi on ollut tärkeässä asemassa, kun on palautettu pankkijärjestelmien vastustuskyky entiselle. Ja olen Nuin kanssa samaa mieltä siinä, mitä hän juuri totesi. Tämä vastustuskyvyn parantaminen sekä pääoman laadun että määrän suhteen on oleellista. Ja osa äskettäisestä markkinakehityksestä ei ole heijastellut tätä. Ja tässä suhteessa mielestämme yksi tekijöistä, jotka ovat, jotka ovat olleet mukana tätä tilannetta parantamassa, on ollut ensimmäisen vuoden valvontatoimen laatu. Tietysti meillä on jotain kommentteja, joita tehdään varsinkin kysymyksessä, joka liittyy niin sanottuun enimmäisjakomäärin MDAhan. Ja tämänhetkinen lainsäädäntö ei merkitse sitä, että ei voitaisi käyttää jonkun verran joustavuutta. Ja äskettäisen kehityskulun valossa kysyisin sitä, voitaisiinko aiempaa päätöstä pohtia uudelleen, jotta voitaisiin täysin hyödyntää tätä joustavuutta, joka meidän näkemyksemme mukaan on mahdollinen. Ja tietysti sitten meillä on tämä uuden lainsäädännön kysymys, jotkut kysymykset, jotka ovat tässä samassa laatikossa ja 81 ei välttämättä ole paras ratkaisu, mutta olemme valmiita tukemaan teidän pyyntöänne lainsäädäntötason lisäharminoinnista. Tuemme myös tätä mahdollisuutta kansalliseen harkintavaltaan. Se on tietysti kovin monimutkainen kysymys ja siitä käydään nyt neuvottelua. Ja yleisesti ottaen suhtaudumme hyvin myönteisesti tähän toimeen, koska tuemme myös tätä yleisempi luontoista lainsäädännön muokkausta. Tässä yhteydessä on todennäköistä myös se, että tämä hyväksyttäisiin sellaisessa tilanteessa, jos sitä ei niin odottaisi. Jos ajatellaan, että harmonisoinnin lisätasoa vaadittaisiin pankkiunionin sisällä, eli että meillä olisi yksi yksittäinen säännöstä, mutta se koskisi myös kaikkia ja se säilytettäisiin. Minun mielestäni se olisi tärkeää. Samalla ajatellaan, että yhtenäinen säännöskirja, joka koskisi tiettyjä menettelyitä ja saataisiin lisäharmonisointia, ovat hyödyllisiä ja tärkeitä. Sitten meillä on laajempi kysymys, joka koskee kapasiteetin lisäämistä, jonka avulla voidaan arvioida pankkien taseiden valvontaa ja rahoitustilanteen valvonta on parempaa, on tärkeää parantaa kapasiteettia tässä suhteessa, jotta voidaan katsoa kaikkia eri pankkiriskien muotoa mukaan lukien nämä rahoitussalkut ja niihin liittyvät varat. Sitten meillä on kriisin ratkaisumekanismi, joka on tässä suhteessa myöskin tärkeä. Olemme tukeneet sitä, mitä on saatu siinä aikaiseksi. Minusta on tärkeää sanoa, että me tuemme sijoittajasuojaperiaatetta. Se on tärkeä periaate. Ja emme saisi unohtaa tätä peruskysymystä. Monissa valtioissa käydään tästä paljon keskustelua. Sehän ei estä sitä, etteikö ottaisi huomioon sitä, että lainsäädännöstä löytyy ja arvioitaisi sitä, mitä vaihtoehtoja meillä on EU-lainsäädännön pohjalta, mukaan lukien erilaiset kiistaratkaisumenettelyt, vaihtoehtoisneuvottelut ja se, että niissä otetaan huomioon oikeasuhtaisuus, oikeudenmukaisuus ja joustavuus, jotka ovat tärkeitä lainsäädäntöpuitteistossa. Näitä tulisi hyödyntää, jotta saadaan aikaiseksi selvyyttä ja avoimuutta yhtäältä, ja toisaalta voidaan näin myös varmistaa rahoitusvakkuus ja usko rahoitusjärjestelmiin. Lopuksi sitten pankkiunionin päätöksen vieminen parlamentaarikkojen enemmistö hyväksyy komission ehdotuksen, jossa yhtäältä saadaan nähdä se, millä tavalla parlamentti työstää näitä kysymyksiä ja voidaan katsoa tätä arviota. Ja sitoumus sitten riskin vähentämiseen on tärkeä. Tietyin varaumin meidän täytyy ottaa huomioon myös tämä kompromissimuotoilu, josta sovittiin ja siitä tulisi hyvä sopia keskipitkällä aikavälillä kansainvälisen politiikan puitteissa. Se on myöskin tärkeää ja tietysti näin voidaan ottaa myös nämä vaikutukset markkinoihin, joita ei ole osattu ennakoida huomioon. Parlamentti on valmis tässä syystä ottamaan huomioon tämän toiminnan ja vaatii varovaista lähestymistapaa. Meillä on samankaltaiset näkemykset kuin mitä Draghi eilen otti esille tällä kokouksessa. Nämä siis olivat nämä näkemyksemme. Ja näin painotimme myös näitä tiettyjä kohtia toivottavasti voimme käydä keskustelua sitten myös näistä kysymyksistä lisää ja puhua kansallisten parlamenttien kanssa siitä, millä tavalla pankkiunionia voidaan hoitaa. Kiitoksia herra Gualtieri. <clears throat> Nyt antaisin puheenvuoron Rova Hibnerille. Kiitos puheenjohtaja siitä, mitä tähän asti on sanottu, on käynyt varmaankin kaikille selväksi, että pankkiunioniin vielä rakennetaan. Tulevaisuuden osalta kannattaa myös palauttaa mielimme, että pankkiunioni aloitettiin sillä ajatuksella, että valtioiden ja pankkien yhteys rikotaan – niin että tästä ei tule julkisen velan kriisiä pankkikriisistä ja että myöskin voidaan puuttua rajat ylittävään eksternaliteetteihin. Koskee sekä valvontaa eh, suurille monikansallisille pankeille ja niiden kriisinratkaisua. Ja siihen tietysti tappioiden jakaminen liittyy läheisesti. Eli tästä alkuperästä täytyy puhua, miksi näin tehtiin. Ja totta, että paljon on tehty. Ja molempien rouvien alustus Nui ja König eh, puhuivat paljon tästä. Parlamentissa aloitamme nyt työn eurooppalaisen talletusvakuujärjestelmän aikaansaamisesta. Se on todennäköisesti vaiheittainen prosessi, mutta kuten tavallista, niin mitä enemmän eh, lähentymistä on, niin sitä suurempi haaste on sillä, että tulee kahden nopeuden Eurooppa ja että tulee eroja niiden välillä, jotka ovat ulkona ja ne, jotka osallistuvat pankkiunioni. Ja tässäkin on tärkeää painottaa pitää oven avoinna myös euroalueen ulkopuolisille maille, jotta ne voivat tehdä tiivitä yhteistyösopimuksia SSM kanssa ja näin ne automaattisesti olisivat SRM toimivallassa. Nyt sattuu olemaan niin, että tähän asti mikään e- euroalueen ulkopuolinen maa ei ole liittynyt pankkiunioni, vaikkakin Tanskan hallitus suositteli niin, että se olisi se rahoitusalan intressi. Vain UK ja Ruotsi ovat ilmaisseet haluttomuutensa. Tällä lähestymistavalla on tietysti ansionsa, mutta loppujen lopulta näiden maiden intressi olisi liittyä. Pankkiunioni on pitkälle menevin eurooppalainen hanke integraation syventämisessä näinä vaikeina aikana. Se on avoin hanke. Kuten sanoin, kaikki voivat tulla mukaan, voivat pysyä ulkopuolella, mutta siihen liittyy riski, että joutuu marginaalis, marginaaliseen asemaan. On totta, että usein ulkopuoliset maat näyttävät olevan juuri niitä, jotka vaatisivat Eurooppa ja tarvitsisivat eurooppalaista ratkaisua. Keski- ja Itä-Euroopassa pankkialaa luonnehtii suuri että se, että ulkomaisilla pankkeilla on suuri osa varoista ja että siellä on paljon monikansallisia pankkeja mukana. Juuri tällaiset laitokset ovat monimutkaisia kriisinratkaisuja valvonnan kannalta ja sen vuoksi pankkiunionilla on tämä kansainvälinen luonne, mutta sattuu olemaan myös niin, että ulkomaisten pankkien halussa olevat varat eivät ole sellaisia, jotka on kolmansien maiden pankkeilla, vaan useimmiten päämaja on pankkiunen aula. Tsekissä arvioidaan, että 88 prosenttia varoissa ovat rajat ylittäviä, ja sitten ne, jotka ovat ulkomaisten pankkien tytäryhtiöissä, niin olen kuullut, että ne ovat pankkiunionin pankkien alueella. Bulgarissa on samanlainen tilanne. Lopettaisin sanomalla, että mielestäni on paljon järkeä siinä, että siis ne, jotka eivät ole euroalueella, niin tulisivat pankkiuniin ja myöskin sitten tulevat, euroalueen jäsenet. Kiitoksia Rova Hübner. Ja sitten puheenvuoron saa Rova Berger joka on Ranskan kansalliskokouksen rahoitusasioiden valiokunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan onnitella Rova, Rovia Nui ja König heidän tekemästään työstä, koska on eri asia tehdä päätöksiä ja sitten toinen asia antaa niille konkreettinen muoto ja kehittää eteenpäin. Kolme asiaa nopeasti. Ensin, mik, missä vaiheessa Ranskassa ollaan, mitä tulee unioni, pankkiunionin täytäntöönpanoon? Me olemme edistyneet huomattavasti näissä kysymyksissä, koska mitä tulee kriisinratkaisukysymyksiin päätöksiä on jo tehty kaksi vuotta sitten, laki hyväksyttiin 2013, ja sitten eri valvontamekanismit kaikki prosessit, joista on säädetty pankkiunionin säädöksissä, on tietenkin toteutettu Ranskassa ja tältä kannalta katsottuna mukaan lukien kysymys, johon palaan kohta, mm, talletustakuut. Ja tässä Ranska jäsenvaltiona tietenkin on toivonut, että tässäkin edettäisiin. Ranskalaista kannalta katsottuna emme pelkästään tue tätä kehitystä, mutta luonnollisesti haluamme toimia niin, että sovellamme y- yhdessä direktiivin säädöksiä, jotka, direktiivin säädöksiä, jotka liittyvät pankkiunioniin. Sitten kolmas kysymys, jonka otan esille, liittyy tuleviin haasteisiin pankkiunionissa. Kyllä, me olemme tehneet paljon. Kyllä, meidän pitää olla ylpeitä, että ollaan lähennetty sääntelyä ja valvontaa rahoituksessa, erityisesti kahden ensimmäisen pilarin kohdalla, nimittäin toisaalta on sääntelyä, lainsäädäntöä valvonnasta ja toisessa pilarissa sitten käsitellään pankkien kriisin ratkaisua. Tässä yhteinen valvontamekanismi ja yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ovat huomattavia edistysaskeleita. Jos joitakin vuosia sitten olisi sanottu, että jonakin päivänä onnistumme saamaan aikaan nämä mekanismit Euroopan tasolla, emme välttämättä olisi voineet sitä juuri uskoakaan, joten olemme hyvin ylpeitä, että tämä on saatu aikaan. Nyt sitten, mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti eurooppalaisille ihmisille? Tämän päivän keskustelu osoittaa sitä, että edelleenkin käsittelemme varsin teknisiä kysymyksiä, abstrakteja kysymyksiä, makrotaloudellisia kysymyksiä, koska jotta kansalaiset Euroopassa ymmärtäisivät, että pankkiunnit takaa sen silloin, kun heidän vasta silloin, kun heidän rahansakin taataan. Sitten kun pankkitalletukset, tämähän juuri herättää luottamukset valuuttaan. Silloin kun heidänkin säästöjään, talletuksiaan suojellaan sääntelyn myötä, jota me täällä toteutamme, jotta pankkiunioni pääsee rakennelmavaiheestaan poliittisesti kriittiseen vaiheeseensa, silloin meidän pitää mennä loppuun asti, joten meidän täytyy kulkea kohti talletustakuujärjestelmää, niin kuin kaikki tietävät täällä esimerkiksi Kyproksen kriisin yhteydessä. Tämähän oli koko kriisin symboli ja osoitte kuinka suuri vaikeus Euroopassa oli taistella rahoituskriisiä vastaan. Tämä on toinen kommentti. Niin meille on ehdottoman tärkeää, että EU, euro, EU-maat yhdessä etenevät kansalaistemme nimissä tässä kysymyksessä koskien talletustakujärjestelmä. Jos emme onnistu takaamaan tällaista solidaarisuutta keskuudessamme, silloin pankkiunioni ei, ja unionia ei koskaan tulla täysin ymmärtämään, eikä se koskaan edusta mitään lisäarvoa Euroopan kansalaisille. Ja sitten kolmas kohta, jonka otan esille, koskee kaikkea sitä, mitä jäljellä vielä on rahoitussääntelyn alalla. Ne, joita kiehtovat talous- ja rahoituskysymykset, lukevat paljon asiakirjoja viimekin viikoina rahoitusriskeistä, jotka jälleen kerran ovat Euroopassa ja maailmassa valalla. Minkä, mitä, mistä voimme lukea esimerkiksi, että on tällainen kupla, joka, joka oli koskaan ratkaistu eri mekanismien kautta kriisin jälkeen, velka, kriisi, yksityinen velkaantuminen, julkisen velkaantumisen lisäksi, pankkien velkaantuminen sitten vielä tähän lisäksi. Siis halutaan poistaa tätä liiallista velkaantuneen velkavipua, mutta nyt alkaa tulla, olla aika toimia. Mekanismit, joita on saatu aikaan pankkiunin yhteydessä, nehän, äh, ja tästä tietysti meidän pitää olla tyytyväisiä, ne antavat meille keinot ennakoida riskejä tai välttää näitä riskejä, jotka liittyvät pankkitaseisiin, mutta hiljattaiset tiedon kertovat, että kyse ei olekaan pankkien taseista, jotka ovat seuraavia merkkejä eurooppalaisesta kriisistä, vaan kokonaisuudessaan kaikki äh, vastuut ja varat, kaikki se raha, kaikki ne säästöt, jotka on kerätty joko pankkimekanismien rinnalla, tai jotkut pankit ovat valinneet sen, että on poistaneet taseistaan näitä velkaeriä. Näitä kutsutaan toisaalta varjopankkitoiminnaksi, mutta tämä koskee myös kaikkia eläkerahasto, investointirahastoja, vakuutusrahastoja, jotka ensimmäisenä Euroopassa joutuvat valvonnan alle rahoitusmarkkinoilla vielä lopuksi. Me olemme edistyneet huomattavasti pankkisääntelyyn ja yhtenäisen valvonnan kohdalla. Nyt täytyy ottaa tämä viimeinen askel ja varmistaa, että pankkiunioni palvelee kansalaisia ja siirrytään tähän talletustakujärjestelmään, mutta meidän pitää jo alkaa nyt täällä Euroopassa miettiä, millä tavalla kansalaiset tarkastelevat vaikeuksiamme vastata uuteen rahoituskriisiin, jos se kriisi ennen kaikkea koskisi pankkeja, joita kuitenkin pyrimme tässä sääntelemään. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Manu Karin Berger. Kiitos Rova Berger. Nyt puheenvuoron saa viimeinen puhuja, kollegani Alankomaiden senaatista, Rova Prast. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvä kollega Martin Van Rooyen puheenvuoroni täällä tänä iltapäivänä Alankomaiden senaatin nimissä, jonka jäsen olen, koskee ehdotusta eurooppalaiseksi talletussuojajärjestelmäksi. Näkemykset siitä, että tämänkaltainen järjestely nyt otetaan käyttöön, ovat erilaisia Alankomaiden senaatissa, kuten myöskin Alankomaiden parlamentissa yleisesti ottaen. Mutta jos tätä nyt ottaa huomioon, niin haluaisin keskustella yhdestä nimenomaisesta tämän järjestelyn näkökulmasta. Eli tästä talletusvakuusrahastosta. Sillä on kaksi tarkoitusperää. Toimia, jos pankki epäonnistuu toiminnassaan tai ja sen lisäksi poistaa epävakautta silloin, kun tallettajat pakenevat pankista. se, sen täytyy täyttää tietyt vaatimukset, koska muuten se saattaa toimia tavoitteidensa vastaisesti. Kaksi näkökulmaa tarvitsevat muutoksia. Ja ensimmäinen kohtani näistä koskee investointeja rahastoon siinä tapauksessa, että rahastosta täytyy maksaa rahaa epäonnistuneen pankkien asiakkaille. Rahan täytyy olla käytettävissä nopeasti ja edullisesti. Siitä syystä näyttäisi olevan järkevää, että rahasto, rahat pidetään Euroopan keskuspankin korvamerkityllä tilillä. Artikla 75.3 kyseessä ehdotuksessa kuitenkin toteaa, että rahaston täytyy investoida korkeasti likvidein varoin. Eikö olisi järkevää? Ja esitän tämän kysymyksen nyt senaattorikollegoidenkin nimissä, että nimenomaisesti tässä artiklassa poissuljettaisiin se mahdollisuus, että rahastoon suorasti tai epäsuorasti investoitaisiin esimerkiksi pörssiindeksen avulla niiden pankkien kohdalla, jotka kuuluvat tähän järjestelyyn mehän emme varmaankaan kuitenkaan halua sitä, että rahaston arvo laskee juuri silloin, kun sitä tarvitaan toimintaan. Emmekä haluaisi varmaankaan sitä, että rahaston hoitaja myisi pankkiosakkeita silloin, kun pankkeilla on vaikeaa. Sehän vain pahentaisi ongelmaa. Toinen näkökulma, niin tämä koskee tilannetta, jossa rahasto on päässyt tavoitetasonsa. Ehdotuksen tämänkaltaisessa muodossa todetaan, että tuosta hetkestä eteenpäin pankkeilta ei vaadittaisi mitään lisäpanostusta siihen. Muistakaa, että rahoitusosuudet ovat kuitenkin riskiin äh, liittyviä, eli jos rahoitusosuuksia ei enää ole, niin silloin ei myöskään ole tällaista riskipohjaista hinnoittelua, mikä johtaisi siihen, että pankeilla olisi kannustin ottaa kantakseen lisäriskejä, sillä tuollainen käytös ei enää merkitsi sitä, että ne joutuisivat maksamaan korkeampia maksuja riskin kasvaessa. Näin ollen turvalliset pankit ikään kuin ristiin subventoisivat näitä ei-turvallisia pankkeja, mikä johtaisi täysin vääristyneeseen lopputulokseen. Olisi tärkeää, että kaikki ovat mukana rahoittamassa myös riskiprofiilinsa pohjalta, myös siinä vaiheessa, kun on saavutettu tavoitetaso, pohjautuen aiempien rahoitusosuuksien määriin. Se johtaisi siihen, että ne pankit, jotka ovat olleet turvallisempia, joutuvat maksamaan vähemmän ja ne, joilla riskit ovat kasvaneet, joutuvat maksamaan enemmän. Me odotamme kuulevamme asiantuntijoiden näkemyksiä ja muiden kollegoiden näkemyksiä tästä asiasta. Kiitoksia. Thank you. Madame Henriette Prast. Kiitoksia, Rova Prast. Haluaisin kiittää kaikkia viittä puhujaa, erityisesti Rova Nyitä ja Rova Königia. Ja nyt puheenjohdon ottaa herra Gualtier loppuosuudelle. Kiitos. Nyt ensimmäinen puhuja, sama menettely kuin edellisessä osuudessa. Herra Oprea Romanian senaatista. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Romania uskoo, että pankkiunionin tavoite pitäisi olla vakaa pankkiunioni näin voidaan myös vakauttaa rahaliittoa. Se pitäisi toteuttaa osallistavalla ja avoimella tavalla, kaikki 28 jäsenvaltiota, ilman että on mitään lisäesteitä niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä euroalueen jäseniä. Tarvittavat välineet kriisiratkaisussa ja valvonnassa ovat nykyisissä mekanismeissa. Meidän mielestämme pitäisi ottaa huomioon, miten keskipitkällä aikavälillä nykyistä asetusta toteutetaan, ennen kuin otetaan uusia välineitä käyttöön. Pitäisi analysoida myös mahdolliset vaikutukset, ottaen huomioon johdonmukaisuus yleisemmin, ottaen huomioon myös tarve siihen, että jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeus täytyy ylläpitää veroasioissa. Vaikka Romania ei ole euroalueen jäsen, niin se on ottanut aktiivisesti osaa pankkiunionin rakentamiseen – ja myöskin Euroopan pank- pankkijärjestelmän kriisinratkaisumekanismin kehittämiseen. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Mikenbach Saksan liittopäiviltä. Niin, puheenjohtaja, kiitos. Vielä kerran palaisin ongelmiin, joita on pörsseissä nykyään pankkiarvoihin liittyen. Ja sehän liittyy suoraan myös pankkiunioniin Euroopan tasolla. Pankkialahan, kun siellä on näitä palomuureja, joita pankkiunion myötä on nyt saatu, niin se on paremmin suojattu muulta taloudelta, mutta monet sijoittajat edelleenkään eivät luota kunnolla pelkäävät, että jotkut pankit eivät olisi aivan terveitä ja ongelma on se, että mistä tämä juontuu. Sen pitää koskettaa myös meitäkin. Meidän täytyy ymmärtää, että, että osa syy on Euroopan keskuspankilla. Kun rahapolitiikkaa on löysennetty, niin sillä on estetty tarpeellisia uudistuksia – sitten pankin saavat rajattomatta käyttöön halpaa rahaa. Niin sitten luottolaitosten ei ole tarvinnut itse huolehtia riittävästä likviditeetistä. Eikä ole tarvinnut kerätä muilta sijoittajilta pääomaa. Ja kun oman pääoman taso on suhteellisen pieni, niin kansainvälisessä vertailussa eurooppalaiset pankit ovat valitettavasti vieläkin liian heikkoja. Ja juuri kun ajatellaan Euroopan reaalitaloutta, niin meillä pitää olla vahvemmat pankit pankkiunionin myötä. Se pystytään kyllä aikaan saamaan tulevaisuudessa, mutta jos ajatellaan nyt äh, näitä kysymyksiä, joita meillä nyt on pankkien arvostuksissa pörsseissä, niin meille se on olennainen kysymys. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Enrico Diaz Portugalista. Boa eh, Hyvää iltapäivää. Haluaisin kiittää teitä kaikkia näistä erinomaisista avauspuheenvuoroista tänään on pidetty. Niistä oli, sai paljon tietoa. Ne ovat olleet hyvä pohja tämän päivän keskustelulle. Haluaisin esittää pari kysymystä tai ottaa esille itse asiassa muutaman kysymyksen. Ensinnäkin, Meillä on tämä epätasapaino pankkiunionissa sen suhteen, että kolmas pilari edelleenkään ei ole lopullinen. Ja tämä epätasapaino on johtanut tilanteeseen joissakin jäsenvaltioissa, jossa suoja on parempi kuin toisissa. Ja investoijille tämä on johtanut siihen, että pk-yritykset joutuvat maksamaan enemmän ja se puolestaan johtaa siihen, että meillä on epäoikeudenmukaista kilpailua. Eurooppalaisen tason talletajasuojajärjestelyä tarvitaan. Se on ehdottoman tärkeää, jotta kaikki toimisi hyvin. Toiseksi, tietyt pankit ovat aika hauraassa tilanteessa ja se on tehnyt koko tästä pankkitilanteesta aika ristiriitaisen. Portugali on ollut uutisissa äskettäin ja tuloksena on ollut se, että tällä hetkellä pankeilla on käymässä tilanne, jossa keskittyminen syntyy. Se on vaarallinen tilanne ja olemme itse asiassa nyt Euroopan unionissa luomassa erittäin laajoja pankkikeskittymiä, jotka eivät enää voi kaatua. Mielestäni se on tietyllä tapaa kyllä vaarallinen lähestymistapa. Jos katsotaan esimerkiksi sitä, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, niin siellä on paljon pirstaloituneempi järjestelmä, mikä merkitsee sitä, että on paljon vähemmän systeemisiä riskejä. Mitä mieltä olette tästä siis, että ollaan liian suuria epäonnistumaan? Ja lopuksi sitten Vähittäis- ja investointipankkien erotteleminen toisestaan on mielestämme hyväksyttävä asia. On ollut esillä esityslistallamme pari-kolme vuotta. On tärkeää, että tässä suhteessa edetään. Kiitoksia. Thank you. And now... Kiitos. Ja nyt sitten Euroopan parlamentista Elisa Ferreira, joka on myös talletusvakuusjärjestelmän varjoesittelijä. I'll speak in English. Um, puhun englantia. En halua monimutkaista tätä asiaa. Ensinnäkin haluan kiittää teitä molempia, että olette tulleet paikalle. On uskomatonta, että kaksi jo mitä, pitää työtä tässä tärkeässä monimutkaisessa työssä asiassa on saatu aikaan. Kiitän kovasti kaikista ponnisteluistanne kyvykkyydestänne, myös, mutta myös kiitän siitä, että olette olleet jatkuvasti yhteydessä parlamentin kysymyksen ja niin ovat nyt muuttuneet varsin myönteisessä hengessä, koska uskon, että parlamentti on itsekin ollut rakentavassa hengessä mukana. Ja tulee siirtymävaiheen yksityiskohtiin. Kun ajatellaan tilannetta, jossa meillä ei ollut yhteistä lähestymistapaa pankkien kohdalla, nyt ollaan ihan uudessa tilanteessa pankkiunionissa. Ja juuri tämä, tästä siirtymävaiheesta haluaisin puhua, koska te luotte uusia puitteita, uutta infrastruktuuria ja lainaan Rova Köönikiä, kun te sanoitte, että tarkoituksenne ei ole saada pankkeja kriisiratkaisumenettelymaan välttää se, mutta tällä välin me olemme jo ennakoineet jotakin, joka ei ole olennaista pankkiunionille, nimittäin sisämarkkinat. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun Euroopassa me yritämme We have not tested like the 8%. tätä BRRDtä ja on asiat, joita me kokeat, kuten tämä 8 prosenttia. Tämä oli jo käytännössä ennen kuin koko rakenne oli saatu aikaankaan ja ennen kuin meillä on näitä myönteisiä elementtejä, jotka stimuloivat markkinoita. Euroopan vakausmekanismi ei enää ole mukana. Tämä rahasto, sitäkään ei ole. Y, ja, yhte, kansallisia luottosuksiakään ei ole, eikä edisiäkään ole vielä olemassa, joten tämä saattaa luoda sellaisen vaaran, että pankkien kriisiratkaisun toteuttaminen synnyttää valtavan järjestelmän riskin. Ja niin kuin saksalainen kollegamme sanoi, hän kysyi teiltä, oletteko seuranneet näitä yksityiskohtaisuuksia ja sitten, mitä portugalinen kollegani sanoi, Tarkasteletteko te yhdessä kilpailuviranomaisen kanssa komissiosta, mm, minkälainen, minkälaisia markkinasektoreita on olemassa niin, että toimme johdonmukaisella tavalla yhteen? Kiitos. Äh, Zdenek Vesta. Sitten Zdenek Vesta Tsekin tasavallan senaatista. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Já se nebudu... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Yritän puhua vähemmän teknisesti ja puhua yksity- yksinkertaisesti. EU:ssa on pankkeja, jotka ovat hyvin maksukykyisiä, joilla on hyvät omaisuuserien laadut, tai sitten on rajatapauksia. Sitten on sellaisia, joilla ei ole likviditeettiä ollenkaan, ovat itse asiassa selvitystilassa – oli sitten kyse siitä, että asiakkaat eivät maksa lainoja takaisin tai että oli toimittu huonosti aiemmin. 700 miljoonaa korunaa, noin 28 miljoonaa euroa. Tsekin täytyy nyt hoitaa se ja antaa pankeille 28 miljardia. Sen verran puuttuu. Nyt kuitenkin pankit ovat suhteellisen terveellä pohjalla, ainakin väittävät olevansa. Mutta ongelma on se, että ne ovat kaikki kansainvälisten pankkien tytäryhtiöitä. Siinä näin vaara. Kun meillä on pankkiunioni ja erilaiset mahdollisuudet, niin yrittävätkö pankit yrit, siirtää varat terveellä pohjalla toimivista tytäryhtiöistä – vähemmän terveisiin tytäryhtiöihin mahdollisesti muissa maissa. Eli haluaisin tietää, onko pankki unionissa tarpeeksi välineitä, jolla voitaisiin estää sinänsä lailliset, mutta epäeettiset ristiin tukemiset tietyissä pankeissa toisten kustannuksella. Olen muuten, tai siis kovin mielelläni kuulin näistä BEPS-toimista veropohjana voitonsiirtojen torjunnasta ja pidämme hyvänä kaikkia toimia, jotka vaikuttaisivat parempaan yleiseurooppalaiseen rahoitusvakauteen. Oli kyse sitten valvonnasta tai talletussuojasta, mutta kaikki käy. Kiitos. Thank you, uh, François Ma. Kiitos sitten François Ma Ranskan senaatista. Merci. Il a été fait à... Kiitoksia. Täällä on kerrottu, että on saatu aikaan huomattavia edistysaskelia, kun on säännelty pankkisektoria ja voidaan olla tyytyväinen näistä toimenpiteistä, joita täällä on täsmennetty. kiitän puhujiamme lisäselvityksellä tässä kysymyksessä. Kuitenkin edelleenkin tunnetaan huolta. Ensimmäinen näistä otettiin jo esille, nimittäin pörssivolatiliteetti, mitä tulee pankkien mm, arvopereihin ja huomattavaa menetystähän tietyt pankit Euroopassa ovat viime päivinä kärsineet. Sitten toinenkin asia otettiin esille, nimittäin riski, ja kiittäisin Andre Bresteä, joka otti esille tämän asian todella hyvin. Tässä voidaankin esittää kysymyksiä. Ensimmäinen koskee sääntelyä, ja mm, kuinka laajaa sääntelyä tarvitaan, aivan erityisesti mitä tulee toimiin, johon, joita pankkilaitokset ovat te, toimineet tasensa ulkopuolelle. Viittaan tässä varjopankkisektorin EKP ja IMF ovat kiinnittäneet huomiota tähän, että on välttämätöntä olla valppaana näiden riskien suhteen, jotka liittyvät varjopankkitoimintaan. Sitten toinen kysymys koskee sääntelypolitiikan johdonmukaisuutta EU:ssa. Aivan erityisesti kun ajatellaan sääntelyä ja valvontaa, jota harjoitetaan kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Tänä aamuna sain tietää, kuten monet muutkin täällä, John Vickersin julkilausumassa tiedetään hän hyvin, että Hänellä on paljon kokemusta ja hän on puolustanut vahvasti pankkisääntelyä. Hän kirjoitti otsakkeella hätä- tai varoitus pankkitilanteesta Euroopassa, erityisesti Isossa Britanniassa. Haluaisin tietää, oletteko te tarkastelleet tätä seikkaa, mitä olette mieltä tänään näistä huomioista, joita tällainen henkilö on tehnyt. Hänhän viime vuosina on osoittanut aivan erityistä pätevyyttä, kun on seurannut pankki, pankkikysymyksiä. Mitä tästä ollaan nykyään mieltä näistä varoituksen sanoista, joita John Vigasin kaltaiset henkilöt muun muassa ovat esittäneet? Francesco Cariello. Kiitos sitten Francesco Cariello Italiasta. Grazie Presidente. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Italian parlamentti on nyt äänestänyt lakiesityksestä, jonka mukaan hallitus sitoutuisi viivästyttämään sijoittajan suojaa. Ja suuri vähemmistö Italian parlamentissa on sitä mieltä, että pankkiuudistusta täytyisi loputtomiin lykätä, eikä se tulisi koskaan soveltaa. Haluaisin kertoa teille tästä, koska meidän näkemyksemme on se, että tässä mennään aivan toiseen suuntaan. Vallan keskittyminen ei ole mikään ratkaisu pankkisektorin ongelmiin Euroopassa. Tässä vesitetään kilpailua, sijoittajien ja tallettajien luottamusta ja demokratiaa jäsenvaltiossa. Jos rahoitusvalta keskitetään tiettyihin yksiköihin, niin silloin se vaikuttaa voimakkaasti kaikkeen muuhun. Meidän kantamme menee siis aivan muuhun suuntaan. On tärkeää, että meidän tulisi erotella erityyppiset pankit ja investointipankit toisistaan. Myös tässä on alueellinen näkökulma sen lisäksi. mutta Tulisi välttää sitä, että pääoma keskittyy vain yhteen paikkaan. Komissio on esittänyt ihan selkeää linjaa, jonka mukaisesti pankkien täytyisi keskittyä toimintaansa enemmän, niin minulla on kysymys, jonka haluaisin esittää kaikille täällä huoneessa. Miten on mahdollista, että komissari on ottanut lausen kilpailuviranomaisilta, jonka mukaisesti Suuret pankkiryhmät manipuloivat Euroboria ja korkotasoa. Hyvinhän tiedetään, että tämän lauseen seurauksena tallettajien tulisi kyetä hyödyntämään sitä, että voisivat saada korvauksia. Tällaiset valtavat pankit, Barclays, Deutsche Bank – Royal Bank of Scotland ovat kartelleja. Mikä on se suunta, johon ollaan menossa? Tuemmeko me kansalaisten etua tässä? The resolution in our parliament is slightly different, but... Kai ilmeisesti se päätöslauselma. Teksti vähän erilainen, mutta kullakin on omat näkemyksensä. Nyt voimme antaa puheenvuoron Roville Nui ja König – kommentteja varten. Paljon tuli myös näkemyksiä ja kysymyksiä, myöskin ihan erityisiä ja vaikeita joukossa. Rova Nyi. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiinnostavia kysymyksiä tullut, joten aika lyhyesti minulla on aika jokaiseen vastata. Osittain tietenkin kollegani König vastaa niihin. Mitä tulee MDA-kysymykseen, jakokelpoinen enimmäismäärä, että pyysitte, että käyttäisimme joustoa, mutta meillä on joitakin ongelmia rehellisesti sanottuna, koska on joitakin selkeyden puutteita direktiivissä koskien aluetta, jonka, joka, johon jakokelpoisen enimmäismäärän pitäisi kuulua mutta sitten kun tämä on hoidettu, ei ole juurikaan enää joustovaraa. Jakokelpoinen enimmäismäärä on varsin selkeä, täsmällinen kysymys. Se kattaa samalla tavalla osinkojen jaon, joka meidän mielestämme ei ole tarpeen, koska kyseessähän on siis tämä maksimitaso. Ja me jo nyt käytämme tiukempia sääntöjä tätä varten, mutta myös nämä kuponki, korkokuponkit, joita maksetaan, ö, ydinpääomasta ongelmat, joita meillä tällä hetkellä on, johtuvat osittain näistä elementeistä. Markkinat eivät ymmärrä tätä kuponkivälinettä. Nämä, näistä instrumentit maksetaan kuitenkin ajoissa eikä juurikaan ole joustoa ja tämä kattaa myös riskinottajat, jotka voivat saada bonuksia ja muita etuja. Tämä on varsin erilainen kuin osinkojen osikokysymys ja tämä kuponkikysymys. Uskon, että on vaikea olla tekemättä jonkinlaista selvitystyötä äh, säännöstelyssä tässä asiassa. Sitten toinen asia koskee äh, valtioriskiä. Olen samaa mieltä siitä, että hiljattainen rahoituskriisi on osoittanut, että valtio, valtio, valtio, valtiotkaan eivät ole riskittömiä, joten pääomavaatimuksia tässäkin tarvitaan. Tietenkin tämä pitäisi hoitaa varovaisesti ja me tiedämme, että työtä on tehty kansainvälisellä, työtä tehdään kansainvälisellä tasolla, että on parempi olla pyrkimättä yhtenäiseen eurooppalaiseen ratkaisuun näissä kysymyksissä, jotka ovat kovin pitkällä, ovat todellakin kansainvälisiä kysymyksiä. Pitää odottaa ennen kuin Baselin komitea esimerkiksi tekee oman ehdotuksen, sitten Euroopan lainsäätäjä pystyy päättämään, aikooko sitä toteuttaa. Sitten mitä tulee puuttuvaan pilariin pankkiunionissa, todellakin olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tämä on tämä puuttuva lenkki pankkiunionista. Lisäisin vielä sen, että tarvitsemme finanssipoliittista varojärjestelmää yhteisen kriisiratkaisurahastolle. Elke varmaankin voi tätä kommentoida enemmän. Sitten vielä luonnollisesti EDIS äh, talletusta vakuujärjestelmä on tärkeä. Se lisää luottamusta, Euroopan kansalaisten luottamusta siihen, miten investoivat omia varojaan pankkeihin. Something has been said by your colleagues in Sitten portukkajainen kollega, kollega kommentoi mahdollista liian suurien pankkien keskittyminen. No, tämä riippuu paljon kyllä ma- maista. Joissakin maissa pankkijärjestelmät ovat aika keskittyneitä, eikä ole juurikaan tilaa lisäkeskittymiselle enää, mutta sitten on sellaisiakin maita, joissa keskittyminen on paljon vähäisempää merkitykseltään. Ehkä on sitten tilaa lisäjärkiperäistämiselle. Se voidaan nähdäkin joissakin maissa, että tämä todennäköisesti tulee tapahtumaankin näin. Sitten teemmekö me te läheistä yhteistyötä kilpailupääosaston kanssa näissä kysymyksissä? Kyllä teemme. Ja me pyrimmekin muuttamaan tilannetta tässä mielessä. Euroopan toimielimet neuvot, keskustelevat toistensa kanssa, komissio, olemme yhteydessä komission kilpailupääosastoon, joten minun mielestäni meillä on ihan hyvät yhteistyösuhteet. Sitten tuli kysymys Tsekin tasavallasta, mikä muistan oikein. Estämmekö me ristikkäistuet eri ryhmittymien kesken? Itse asiassa tehtävänämme on vähentää hajautuneisuutta, sirpaloituneisuutta. Me haluamme me näemme pankkiunionin yhtenäisenä valvoina, yhtenäisenä viranomaisena, yhteisenä talletustakujärjestelmä. Olemmekin varsin ylpeitä siitä, että, että kun pankkiviranomainen pyysi, pyysi näitä stressitestejä, niin katettiin 70 prosenttia pankkien varoista. Ja nyt 70 prosenttia pankkien varallisuudesta otettiin tarkoituksen alle. Tässä keskittyin aivan erityisesti isoihin maihin. Minun keskittyin enemmän isoihin kuin pieniin, mutta tämä, ja tämä onkin minusta aivan oikeudenmukaisuutta. Sitten mitä tulee pankkisääntelyyn ja siihen, mitä herra Vikes on sanonut Ystänen kuningaskunnan tilanteesta. En tiedä, mitä hän nyt oikein ajattelee. Minulla ei ole käsitystä tästä asiasta tai iso britannian tilannesta ehkä nyt onkin hyvä vaihe antaa tässä puheenvuoro Elkelle. Hän, jo, hän voi käsittää tätä sijoittajan vastuukysymyksen lykkäämistä. Mielestäni se ei varmaankaan ole hyvä asia, koska pikkuhiljaa markkinathan ovat tottumassa siihen ajatukseen, ovat ymmärtäneet, että että tilanne on muuttunut tammikuun alusta. Nyt olemme todellakin siirtymävaiheessa ja siirtymävaiheet aina ovat hiukan herkempiä läpikäydä, mutta paljon varmasti on mielestäni jo tehty, jotta tämä siirtymävaihe onnistuu. Thank you. Arvo König, kiitos. Mietinkin tässä jo, että minä voisin kommentoida herra Vikitsin kommenttia äh, Rovanuin mukaan, mutta haluaisin pysyä siitä ulkopuolella. Säikähdin jo, mutta tarttuisin tähän viimeiseen nyt ensin. Jos yhdistetään BRDn myöhäinen voimaan tulo nykykriisiin, niin se on vähän uskallettua. Eilen varmaankin Financial Times-lehdessä – taisi olla 12 de minimis epäiltyä asiassa. Olisin samasta mieltä. Meillä on BRD, eli ja kriisiratkaisudirektiivi, ja nyt meidän velvollisuutenamme on saada se toimimaan. Siis direktiivi, BRRD, direktiivi koskee EUta ja myös SRM. Ne kyllä muuttavat tilannetta kriisinratkaisumekanismin asetus. Eli meidän täytyy olla ennustettavia toimissamme ja että toimimme avoimesti. Jos nyt vain sanotaan, että oho, tässä on ongelma, niin äh, tietysti täytyy ottaa huomioon, että eri jäsenvaltioissa on eri ongelmia, joihin pitää pureutua Eli toimien täytyy olla oikeasuhtaisia tilanteeseen nähden. Mutta tarttuisin nyt, ja en nyt halua toistaa sitä, mitä Daniela jo sanoi, mutta tuli vähän esille tämä käsitys näistä sääntelymuutoksista, että rohkaisemmeko keskittymistä markkinoilla. En nyt ole ihan varmaan samaa mieltä tästä. Tietysti joillakin markkinoilla on voitu havaita keskittymistä, mutta voisi myös sanoa, että on voitu havaita, että pankit, joille ei ole kestävä liiketoimintamalli, joutuvat kohtaamaan seuraukset jossain vaiheessa. Te taisitte käyttää sanaa game changer, että meillä on sitten jossain vaiheessa todella vakaat pankit, jotka pystyvät tulevaisuudessa oikeasti rahoittamaan taloutta. Esititte joitakin kommentteja siitä, että pankkiunioni olisi avoin muille jäsenvaltioille. Me olemme varmaankin kaikki sitoutuneita siihen, ei epäilystä siitä. On selvää, että tämä on askel, joka jäsenvaltion itse täytyy ottaa. Alussa aina sanoin, että pitäisin voittona pankkiunionille, jos jopa yhdistynyt kuningaskunta harkitsisi liittymistä, mutta tällä hetkellä avoinna kaikille jäsenvaltioille. Mielestäni se on selvää. Tuli kommentteja varjopankkitoiminnasta. Tässä olemme aina olleet selkeäsanaisia, että sääntely täytyy olla avointa, Täytyy välttää se, että järjestelmässä on katvealueita. Se on mielestäni varjopankkitoiminnan osalta tärkeintä. Mutta se ei ole meidän asia päättää siitä tässä. Tuli hyvin nimenomaisia kommentteja talletussuojajärjestelmästä. Olettaisin, että talletussuojan osalta on samat säännöt kuin kriisiratkaisurahastossa siitä tulee selkeä varovaisuusperiaate. E- ehkä ei ole hyvä investoida niihin, jotka tarvitsevat suojaa. Myöskin kun puhuitte tavoitetasosta tulevaisuudessa, niin toivottavasti lainsäätäjä ottaa nämä huomioon jatkossa. Olen aina sanonut, että Pankkiunionissa on selkeästi kolme pilaria, mutta samaan aikaan pätee mielestäni, että täytyy saada aikaan lähennetty järjestelmä kansallisista talletussuojajärjestelmistä ja että lähennetään ne myös siinä kehyksessä, että mikä niiden vuorovaikutus on keskenään ja kriisiratkaisurahaston kanssa. Siinä on paljon tehtävänä. Ja tästä pääsenkin vähän taaksepäin erääseen argumenttiin, jonka Daniela esitti alustuksessaan. Ei, ää, nyt pyydetä sitä, että konkurssilainsäädäntöä yhtenäistetään, vaan tartutaan niihin pyhiin, jotka ovat alimmalla oksalla. Tartutaan tehottomuuteen kansallisissa insolvenssijärjestelyissä, mikä sitten tarkoittaa, että kriisiratkaisuväline olisi se ainoa väline, jonka myötä voidaan siirtää talletuksia. Eli paljon on kotiläksyjä tehtävänä, eikä tässä mikään dramaattisesti muutu. Ja nyt kun tämä finanssialan varautumisjärjestely mainittiin SRFlle, niin sanoin jo, että olen tyytyväinen siihen, että meillä on nämä lainajärjestelyt. Ja toivottavasti siinä päästään eteenpäin. Kiitos. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen. Monia tärkeitä asioita keskustelun kohteena. Haluaisin kiittää Rova Nuita ja Rova Königiä. Halusin myös sanoa, että olen samaa mieltä monista asioista. Ei tietysti kaikesta voi olla täysin sama, samaa mieltä. Eri tulkintoja meillä vielä on eri asioista. Keskustelu jatkuu, mutta pidän hyvänä, että tunnustitte tavallaan, että, että näillä asioilla on ollut ehkä myötävaikutusta näihin 20 markkinaan. Eli yritetään löytää ratkaisuja. Pidän tietysti myös hyvänä sitä, mitä on sanottu sitä, että pankkiunia täytyy saattaa loppuun. Lainsäädäntömenettely tietysti on meneillään, eikä yksityiskohtiin voida puuttua siinä, mutta positiivista siinä on meneillään. Ja kun König sanoi, että jonkun voimassa olevan lykkääminen ei ole järkevää, se ei ole mahdollista, mahdollistakaan. Tietysti pidän hyvänä sitä, mitä sanoitte oikeasuhtaisuudesta rahoitusalan vakaudesta. Se on tärkeää ottaa huomioon. Joten kiitos molemmille teille. Nyt puheenvuoron saa yhteispuheenjohtajani herra Van Horken. I would like, uh, on... Minäkin haluaisin kollegoissa kanssa kiittää kaikkia puhujia näissä kahdessa osiossa. BEPSissä pankkiunionissa. Ja haluaisin kiittää teitä osallistujia näistä kahdesta kerrasta. Kiittää siis teitä kansallisesta parlamentista ja tietystikin Euroopan parlamentista. Ja näin ollen päätän tämän viimeisen osan. Kiitos.